Thank you, friends, for being here. No niin, hyvät ystävät. Hienoa, että pääsitte paikalle. Siirrytäänpä suoraan esityslistan kohtaan neljä. Aiheena sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen. Toivottavasti kaikki voivat osallistua tähän tärkeään keskusteluun, mutta aloitetaan kuitenkin esittelee kollega Balaksen puheen vuorosta. Olepa syvä, Guillaume. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Sitten sen jälkeen, kun sai tehtäväkseni tämän mietinnön, ensinnäkin noudatin menetelmää kuulen eri tahoja. Kävin Varsovassa, kuuntelin hallituksen edustajia, mutta myös liittojen ja yrittäjien edustajia. Näin tein Berliinissäkin samassa muodostelmassa. Keskustelin totta kai paljon myös hallituksen edustajien kanssa, myös ammattiliittojen ja yrittäjien edustajien kanssa myös Brysselissä ja Strasbourgissa. Ja sitten sen pohjalta olen laatinut tämän ensimmäisen ehdotukseni, jota aion käydä läpi. Me käynnistämme työn varjoesittelijöiden kanssa kuitenkin tietäen ja toivoen, sitä paitsi minä varjoesittelijät olen jo tavannutkin yksitellen, tietääkseni mitkä ovat heidän vaikutelmansa, ja sitten kokoustetaan yhdessä niin, että päästäisiin eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin tietää, että työtahti neuvostossa hallitusten ja valtioiden päämiesten tai ministereiden puolella on merkityksellinen sekin meille. No niin, kyse on komission tarkistusehdotuksesta vuodelta 2016. Siinä halutaan edistää henkilön liikkuvuutta niin, ja estää heitä menettämästä oikeutensa Euroopassa. Tämä koskee EUta, mutta myös Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä ja näin voidaan varmistaa heidän sosiaaliturvansa jatkuminen. Kun he siirtyvät kansallisesta lainsäädännöstä toiseen. Kyse on koordinoinnista, vielä ei ole kyse yhdenmukaistamisesta. Jotkut ovat ihan tyytyväisiä, mutta kyse on yhteensovittamisesta, koordinaatiosta, josta me kannamme huolta. Komissio ensinnäkin haluaa tehdä muutoksia työttömyysetuuksien koordinointiin kolmessa kohdin. Siitä keskustellaan aika paljon täällä meidänkin keskuudessamme, varsinkin palkansaajien osalta. Se on ensimmäinen huolenaihe. Eli työttömyys on heille kaikkein tärkein näkökohta. Ensinnäkin työttömyysetuksien siirto. Silloin kun menee etsimään ulkomaille työtä, niin voi säilyttää etuutensa myös ulkomailla oleskellessaan. Tämä on nyt pidennetty kolmesta kuuteen koko kuukauteen. Ja jäsenvaltiot voi pidentää tätä oikeuksien päättymiseen asti. Eli nyt tulee kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus mennä ihan loppuun asti työttömyysetuuksissa, jos niin halutaan. Tässä vaiheessa minä kyllä kannatan tätä ehdotusta. Ehdottaisin, että tätä siirron kestoa pidennettäisiin oikeuksien päättymiseen asti Komission teettämän tutkimuksen mukaan työttömyysetuksen siirron keston pidentäminen parantaa työttömän henkilön työllistymismahdollisuuksia. Eli tässä on selvä yhteys keston pidentämisen ja työpaikan löytämisen välillä. Jos haluaa aktiivisesti etsiä työtä, niin on hyvä, että on sitten keino käyttää etuksiakin. Ja sitten vakuutuskausien hyödyntäminen se jäsenvaltio, jossa työnhakija harjoitti viimeksi toimintaan, joutuu huomioon myös muualla täyttyneet vakuutuskaudet, mikäli työntekijä on työskennellyt kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään kolme kuukauden ajan. Tämä on komission ehdotus. Muussa tapauksessa etuudet maksaa jäsenvaltio, jossa työnhakija harjoitti aiemmin toimintaa. Nykyinen tilanne vaikuttaa suhteellisen sekavalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitoksen kannalta. Minä haluaisin korostaa sitä, että yhteenlaskeminen on yksi tämän lainsäädännön perusperiaatteita. Ja kuten parlamentin tutkimus viikoltakin osoitti, että paitsi että komission ehdotus tuo selvyyttä, niin se on myös rajaava. Siksi ehdotan, että yhteen kuukauteen yhteenlaskemista lyhennettäisiin silloin, kun on kyse siitä jäsenvaltiossa työnhakija harjoitti viimeksi toimintaa työntekijöiden liikkuvuutta ei pidä, pidä heikentää tällaisen toimenpitein, jotka menevät pidemmälle, joka on, mikä on kohtuullistakaan, jos ajatellaan, että voidaan työ, suoritumajärjestelmään liittyä. Sitten kolmas aihe. Haluaisin korostaa tätä. Usein sitä vähän keskustellaan täällä, minä olen sen kyllä huomannut, mutta monille työntekijöille se on tärkeää, nimittäin rajatyöntekijät. Komission Ehdotuksessa on niin, että rajan työntekijän viimeisin työskentely jäsenvaltio on vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta rajatyöntekijälle. Tämä on uutta. Siis jos hän on työskentelyt vähintään 12 kuukautta. Eli alle vuoden se jäsenvaltiossa hän asuu, mutta sen yli se, jossa hän tekee työtä. Nykyisten sääntöjen nojalla se sanoo, siis että on toimivaltainen, vaikka rajatyöntekijät maksavat sosiaaliturvamaksuja valtiossa. Vaikuttaa oikeutulta, että sosiaaliturvamaksuja kantava jäsenvaltio on myös vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta. Mutta kuitenkin tarvitaan selvennyksiä säännöksiin, jotta voitaisiin välttää se, että komission kehityssuunta ei aiheuta käytännön hallinnollisia, kielellisiä tai koulutustarjontaa koskevia ongelmia, että julkisten työvoimapalvelujen toimivalta selvennetään. Minä selitän tarkemmin nykypäivänä tämän ehdotuksen myötä, jos joku on, on ollut enemmän kuin vuoden jossain maassa ja on työttömänä, voi sitten vastata työhakupyyntöihin siinä maassa, jos hän on työskentelyt, mutta jos hän asuu toisessa maassa, miten sitten tehdään? Eli hän joutuu menemään säännöllisesti työttömyysviranomaisten pakeille, missä hän ei asu, mutta tekee työtä. Se on sosiaalisesti hankalaa ja se voi olla kielellisesti hankala, jos ei hän puhu välttämättä kieltä. Ja ajatellaanpa, niin jos se tulee jotain oikeudellisia riitoja, hän joutuu tuomioistuimiin, jossa hän ei kieltä hallitse, tai jos on hyvin hankalaa edes puolustaa oikeuksiaan. Eli ymmärrämme kyllä komission ehdotuksen, että kyse ei ole siinä, että mitään sitä kyseenalaistetaankaan, mutta tarvitaan käytännön keinoja, jotta voidaan harjoittaa hyvää yhteistyötä hallintoviranomaisten kesken niin, että se, mikä tässä nyt on hallintorasitetta, niin se olisi nimenomaan asuinvaltiossa. Sitten vielä yksi aihe, joka on mutkikas, koska neuvosto aika hitaasti tässä etenee. Nimittäin erityisluku, joka liittyy pitkäaikaishoitoihin, joka liittyy sairauksien hoitoon periaatteessa kyllä suhtaudun myönteisesti aloitteeseen, että tulee erityisluku pitkäaikaishoidoille. Minä haluan kuitenkin, että hallintotoimikunta, siis tämähän on elin, joka nimenomaan hoitaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista, olisi otettu tiiviimmin toimia työmarkkinosapuolien. Tämä on tärkeää, että työmarkkinosapuolet olisivat myös mukana ja tekisivät yhteistyötä toimialajärjestöjen järjestöjen ja asianomaisten edunsaajien edustajien kanssa, siis potilaiden edustajien kanssa tai sitten sairausvakuutusyritysten kanssa silloin, kun laaditaan tässä luussa tarkoitettuja etuuksia ja luetteloa. Siis huom, ei ole kyse pelkästään virkavaltaisesta toimesta luettelon laatimisesta ilman, että keskustellaan työmarkkinosapuolten kanssa. Se on, olisi muuten aika vaarallista. Ehdotuksella pyritään integroimaan Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, joka koskee sosiaalietuuksien myöntämistä työvoiman ulkopuolella oleville liikkuvuutta harjoittaville EU-kansalaisille. Eli totta kai otan huomioon tämän oikeuskäytännön, mutta olen sitä mieltä, että unionin lainsäätäjien tehtävänä ei ole kodifioida unionin tuomioistuimen päätöksiä. Muistuttaisin, että me olemme lainsäätäjiä. Euroopan tuomioistuimella on tärkeä rooli toki oikeuskäytäntöineen, mutta usein me emme toimi riittämään hyvin lainsääntäjinä, oli sitten kyse neuvostosta tai parlamentista. Ei mielestäni ole meidän tehtävänä ruveta kodifioimaan noita päätöksiä, vaikkakin oikeuskäyntö onkin tärkeää. Kannatan myös komission pyrkimystä standardoida menettelyjä, jotka koskevat esitettävien asiakirjojen, joissa todistetaan sovellettu lainsäädäntö, myöntämistä muuta sisältöä ja sekä määrittää tilanteet, joissa asiakirja myönnetään. Ja asiakirjan peruuttamiseen liittyvät menettelyt, kun työskentely jäsenvaltion toimivaltainen laitos kiistää sen paikassa pitävyyden tai pätevyyden. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kesken. Meidän täytyy vilpytöntä yhteistyötä noudat jo periaatteena niin, että voidaan lyhentää vastaamisen sieltä määräaikoja. Ne ovat liian pitkiä tänä päivänä ja hallinnot eivät pääse oikein yhteistyöhön kiinni ja jos ei vastausta kerran ole, mikä ei ole normaalia, niin se voisi johtaa sitten toimivaltaisten viranomaisten ristiriitaan. Jos ei ole mitään asiakirjaa liittymistä sairausvakuutusjärjestelmään, niin sitten sit, siitä siirtyy toimintavalta toiselle jäsenvaltiolle, ettei synny mitään hallinnollista tyhjiötä, anarkiaa. Jotta voidaan optimoida Viranomaisten välinen tietojen vaihto ja henkilöiden suojelun varmistaminen. Kannatan uusia järjestelmiä, jotka ovat sähköisiä järjestelmiä. Vähän samalla niin kuin Belgiassa on. Pankka Fuuron yksi esimerkki tästä meillä olisi sähköinen kortti ja myös digitaalinen sosiaaliturvanumero. numero ja totta kai komissiokin tukee tätä, kuten minäkin. Yleisesti ottaen on välttämätöntä, että me yksinkertaistamme asiakirjoja myös digitaalisesti. Kun kävin Varsovassa ja Berliinissä, minä voin kyllä kertoa teille, että jos jostain aiheesta oltiin yksimielisiä, niin tästä. Ei tällä vuosituhannella Euroopassa voida ajatella tällä mantereella, että kun meillä on asiakirjoja, ettei ne ole enää digitaalisia, sähköisiä, niitä olisi muuten hankala selvittää, ja se tuo hallintorasitetta, jos ei niitä digitaalisoida, siksi on puhuttava nyt nykyaikaisten puolesta. On hyvä selventää myös sääntelykehystä, jotka liittyvät lähetetyn työntekijöihin, esimerkiksi mikä on vähi, lähetettävien selatus- ja turvajärjestelmien kuulumisen vähimmäisaika esitettävän asiakirjan antaminen ennalta ennen lähettämisen alkamista, ja sitten huomioida itsenäisetkin ammatinharjoittajat, näitä sääntöjä täytyy selventää, ja ihmiset, jotka harjoittavat monimuotoista toimintaa. Minä esitän myös tarkistusta, jotta voitaisiin estää se, ettei johdita käytännöllisiin tai hallinnollisiin kielellisiin vaikeuksiin, että tässä määritellään myös työvoimapalveluiden No sitten, mitä tulee äh, näihin lähetetyn työntekijöihin, niin 54 tarkistus niin, että se maksu, joka on direktiivin osalta määrätty, niin se on se pohja, jolta sosiaaliturvamaksuja rasketaan. Se ei ole kovin täsmällistä tänä päivänä ja tulkinta vaihtelee aiheesta. Sitten 25. Siinäkin haluan muutoksia. 16 artiklaan, jonka mukaan nyt jäsenvaltiot voivat poikkeuksista sopia. Tämä artikla on ollut myös käytössä, jotta voidaan tehdä poikkeuksia kahden vuoden määräaikalle lähetetyssä ajanjaksossa. Samalla tavalla hän antaa myös mahdollisuuden jäsenvaltioille, kun niin toivovat, luoda yhteinen sopimus järjestelmästä, sosiaaliturvajärjestelmäksi lähetetyille työntekijöille ja monimuotoista toimintaa harjoittaville kunhan tämä järjestelmä on mahdollisimman suotuisa, Eli perussääntönä oli se, että liittyy sosiaaliturvajärjestelmään lähetettyjen työntekijöiden osalta tai itsenäiset äh, ammatinharjoittajat, mutta meidän täytyy sitten äh, mahdollisuus mennä pidemmälle kahden keskisissä sopimuksissa, antaa korkeampaa turvaa kahden jäsenvaltion kesken, jos niin toivomaan, että näin voidaan tehdä kokeiluja, jotka ovat hyödyllisiä kaikille. Jos tämän tarkoituksena on yhteensovittaa näitä järjestelmiä, niin en halua sen mitään yhdenmukaistamis mukaan, mutta ei myöskään estää, jos jäsenvaltiot niin haluavat. Ja minä vastustan perheetuksen sitomista lasten asuinpaikkaan. Vaikka tiedot, täytyy muistuttaa, vaikka vain yksi prosentti kaikista perheetuksista maksetaan lapsille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, näiltä osin etuuksien sitomista koskevasta järjestelmää, jolla valmistetaan etuuksien määrän maksupaikan nykytaso määrittämä lasten asupaikka perustuen seurasi monimutkaisen ja kalliin järjestelmän käyttöönotto, jolla olisi vaikutuksia julkiseen talouteen. En oikein ymmärrä, miten muuten kuin periaatteena tämä olisi toteutettavissa. Johtopäätös. Minä toivon, että koordinointiasetuksen tarkistaminen koskevassa keskustelusta luovutaan asenteista ja karikatyyreistä, jotka johtavat sosiaaliturismia, petoksien yleistymistä ja salattua protektionismia koskeviin menettelyihin. Tällainen ongelma on yhtäältä. On joitakin jäsenvaltioita, joita tarkoituksena on syytellä muita jäsenvaltioita sosiaaliturismista, ainakin, että sen kansalaiset sitä harjoittavat. Se on loukkaavaa ihmisille, jotka haluavat työtä tehdä. Ja sitten toisaalta kun halutaan toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä ole valvontatoimenpiteitäkään, ettei mitä tahansa voitaisiin toteuttaa, niin sitten syytetään sosiaaliprotektionismista. Yritetään päästä nyt eroon näistä asenteista. En minä todellakaan usko, että on vastarintaa vastakasta tuolla pohjoisen ja ei etelän tai idän ja lännen välillä. Nyt täytyy vain ruveta rakentamaan, ja tämä on pieni tiili tässä rakentamisessa, niin että paremmin voidaan suojella kaikkia, tulivatpa mistä tahansa tai minne menivätkin. Tämä on eurooppalaista henkiä. Kiitos. Thank you for this, uh... Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta, edustaja Balas. Nyt jäsenten puheenvuoroihin ja toivoisin, että jokainen käyttää noin maksimissaan ja puoli minuuttia. Näin meillä on mahdollisuus vielä palata avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Aloitetaan puheenvuorokierros edustaja Sultsesta. Jos vain onnistuu, niin kaksi, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää jostakin myönteisistä asioista, joista mielestäni on noussut esille digitalisoitu parempi valvonta, eurooppalaisen valvontajärjestelmän virtaistaminen se, että pyritään A1 lomakkeen käyttöä katkaisemaan, niin tämä koordinointi on tärkeää että nimenomaan toimivia sisämarkkinoita, ja siksi on tärkeää, että ei ole mitään aukkoja säännöksissä. On huolehtava siitä, että ole väriä houkuttimia eh, ma- maahanmuutolle meidän sosiaaliturvajärjestelmiin. Haluaisin tarttua yksittäisen kohtaan. Ensimmäinen kohta, eli eh, työttömyyskorvaus. Ja, ja sitten niin, se, että työttömyyskorvauksen äh, saa myöntämistä, ne niin pitäisi mennä realiteettien ohitse, koska useinhan pyydetään internetin kautta etsimään työpaikkaa ja sitten muutetaan maahan sen että Minun tietojeni mukaan ei ole olemassa mitään selkeitä lukuja, jotka puhuisivat siitä, että olisi mahdollisuuksia laajempaan, nopeampaan välitykseen ja se, että todellakin voidaan, mitä voidaan etsiä työpaikkaa ulkomailta, niin se on tehotonta, mitä tulee sitten oikeuksien vaatimuksia, jotka liittyvät työttömyyskorvauksiin, työntekijöiden tulisi vähintään kolme kuukautta työskennellä jäsenvaltiossa komission mukaan ennen kuin hän tuossa jäsenvaltiossa on mahdollisuus esittää vaatimuksia. Tämä on oikeaan suuntaan, koska hallinnothan tarvitsevat myöskin työaikaan voidakseen käsitellä tällaiset vaatimukset. Toinen tärkeä alakohta on se, että ne, jotka työskentelevät eri valtioissa kun asuvat, viime päivinä kävin keskustelujen pohjalta katson komission vaatimusta, joka oli, nimen, siirretään asuinmaasta maahan, jossa on työssä. Nimittäin valvontaa maksavalle valtiolle on lähes mahdotonta tehdä tämän, tämän maan ja voi käydä niin, että tässä syntyy tappioita. Sitten taloudellisesti epäaktiivisten henkilöiden mahdollisuus saada sosiaalisia korvauksia. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi omaa pääomaa tai omaa sairausvakuutusta on, se, että myötään oikeuksia on oikea ratkaisu. Meidän pitäisi siis saada aikaan kodifiointia, joka koskisi kaikkia tuomioita, jotka Euroopan tuomioistuin on antanut. On tärkeää, että hoitoa koordinoidaan myöskin Euroopan tasolla. Sitten otetaan käyttöön uusi luku, joka koskee hoitoa minusta asia, joka on hyvin vaikea. Nimittäin siis olisi tutkittava sitä, että onko nyt tällaisessa luvussa, joka koskee sairauksia, voisi ottaa tämä esille. Sitten perhetuet ja lapsen lisät on asia, joka on myöskin olennainen. Lasti, lapsilisen indeksoinnista tässä ei ole puhuttu. Miksi, se on, miksi on tärkeää puhua siitä? Siitä syystä, että lapsilisien sopeuttaminen sille tasolle, joka on elin- tai kustannustaso lasten asuinmaassa on tärkeä aika, niin olen sosiaalisesti haluaisin vielä sanoa, että tässä yhteydessä minä vielä haluaisin pohtia sitä, että olisi tällainen optiolauseke jäsenvaltioita varten, joka merkitsi sitä, että tällainen indeksointi voitaisiin ottaa käyttöön ja tätä kautta löytää ratkaisu myös tähän kysymykseen ja se lapsellisen indeksointi, joka on asioista keskustellaan monissa jäsenvaltioissa ja voitaisiin käyttöön Euroopan tasolla myös. Stevens, the floor is... Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Stevensin puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Dank u voorzitter. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, Alkuun saan kiittää esittelijää tästä suuresta työstä tärkeän ja hankalan aiheen tiimoilta. Olen samaa mieltä, että digitalisoiminen tarjoaa, tarjoaa mahdollisuuksia, joihin täytyy tarttua. Meidän täytyy myöskin sosiaalista polkumyyntiä vastustaa. Ja myöskin asiakirjojen väärentäminen on melkoinen vitsaots. Ja mitä tulee tähän konsultaatio prosessiin, niin siitä ei voi olla oikeastaan puhettakaan. Meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät tiivimpää ja nopeampaa yhteistyötä. Me emme voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltioiden pitää hyväksyä väärennettyä A1 asiakirjoja. Ja sitten mitä tulee tähän kahden vuoden määräaikaan lähetettyjen työntekijöiden osalta. Jos katsotaan Flanderin suuntaan, niin nämä työntekijät eivät oikeastaan saa töitä, koska he ovat kalliimpia. Ja kahden vuoden määräaika rakennus, rakennusalalla on liian pitkä. Tämä liittyy myöskin lähetettyihin työntekijöihin ja tämä vesittää sisämarkkina-ajattelun ja senhän, sitä meidän täytyy estää. Ja sitten mitä tulee unionin perusperiaatteisiin eli vapaaseen liikkuvuuteen, niin se on tärkeä asia meidän täytyy vaalia tätä perusperiaatetta, mutta se edellyttää jäsenvaltioiden välistä vastavuoroista luottamusta. Me tiedämme, että välttämättä kaikki eivät luota toisiinsa ja Brexit on valitettava esimerkki tästä. Ja olen vakuuttunut siitä, että sosiaaliturvajärjestelmän koordinointi voi olla askel oikeaan suuntaan, niin se pitääkin olla askel luottamuksen takaisin voittamiseen. Olen tyytyväinen siihen, että komissio haluaa varmistaa, että puututaan sosiaaliturismiin hyvinvointiturismi tarkoittaa sitä, että rahaa menee hukkaan ja sit se koituu veronmaksajien haitaksi. Ja sosiaaliturvajärjestelmänkin vesittyy. Meidän täytyy vahvistaa järjestelmää. Kyse ei ole mistään lahjasta, jonka saa kun siirtyy maasta toiseen. Ja toivoisin, että komissio ehdottaa, että pitäisi työskennellä vähintään kolme kuukautta ennen kuin voi saa olla oikeutettu työttömyyskorvauksiin. Meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinaviranomaisten kanssa. Ja mitä tulee työvoiman ulkopuolella oleviin liikkuvuutta harjoittaviin kansalaisiin, niin olen samalla linjalla, kuin tuomioistuin. Lisäksi meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että voidaanko siirron keston pidentämistä pitää ihmisiä helpottavana työntekijöinä, tekijänä. Mutta enpä usko, että tässä vaiheessa voidaan lähteä perustamaan eurooppalaista sosiaaliturvakorttia tai viranomaistahoa. Minun mielestäni vaan olisi ennen aikaista. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja kyllä olen valmis tekemään esittelijän kanssa yhteistyötä tekstin parantamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että me saamme sellaisen tekstin aikaiseksi, jonka avulla voidaan taistella väärinkäytöksiä vastaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset ja seuraavana edustaja Harkin Alden riveistä, olkapa hyvä. Kiitos ja kiitos esittelijälle. Minä odotan mielenkiinnolla rakentavaa keskustelua ja hyvää yhteistyötä toivottavasti. On jotakin erityisiä kysymyksiä, jotka haluaisin ottaa esille. Joissakin tarkistuksissa 5, 6, 7, 56, 50, 61 siellä esittelijä ottaa, avaa sellaisia alueita, jotka liittyvät sosiaaliturvajärjestelmän koordinointiin. Niin mielenkiintoista tämä on sinänsä, mutta me odotamme nyt komission ehdotuksia ensi vuonna, jotka liittyvät työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvanumeroon EUn tasolla, joten me olen aivan varma siitä, miten tästä voitaisiin selvitä. Ja myöskin tarkastus 39 luo uusia velvoitteita, ja tämä saattaisi ennakoida tästä ehdotusta, josta minä juuri puhuin. Tässä puhutaan myöskin My question is, is that... Inet-verkostosta, joka ESSI 4 ja sitten työttömyyskorvauksien mukana vieminen tässä esille puhuu kuudessa kuukaudesta ja sitten jaksota voitaisiin jatkaa tämän jälkeen. Meistä komission ehdotus on tasapainoisempi, koska se perustuu todisteisiin ja antaa enemmän joustavuutta jäsenvaltioille. Mitä tulee sitten myöskin tähän eh, kerentymisjaksoon, se ehdottaa kolme, esille, mutta kolmesta yhteen kuukauteen meistä kolme kuukautta on parempi. Tästä on syytä keskustella, katsotaan löytyykö tälle yhteistä pohjaa. Mitä tulee tarkistuksiin, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin, jotkut niistä ovat aika pitkälle meneviä ajattelen, että kysymys on hyvin herkästä kysymyksestä. ajattelen siitä, että käynnissä on edelleen kolmikantaneuvottelu. Meistä meidän pitäisi pyrkiä välttämään sellaista, millä ennakoitaan sinne tällaisen sovittuun tuloksia. Tämä liittyy miksi tarkistuksen 24 et, siitä eteenpäin. Mitä tulee sitten näihin henkilöihin, jotka työskentelevät eri maassa, kun asuvat, täällä on eh, tässä puhutaan siis tarkoituksessa 13 tällaisesta tällaista hylkäämisestä, joka on tarkoitus 38 ja lainsäädännössä, joka liittyy näihin kysymyksiin, nämä asioita pitäisi keskustella. Mitä tulee sitten henkilöihin, jotka eivät enää ole aktiivisesti mukana työmarkkinoilla? Tämä ei ole mitenkään helppoa kodifioida, tämä ei ole mikään velvoite, mutta komission esitys on se, että jäsenvaltio voi tukea. Me olisimme valmiita katsomaan ehdotusta täydellinen poisto on meidän mielestämme liian pitkälle menevä ehdotus. Mitä se tulee sitten pitkän, pitkäaikaisen hoitoon? Olen periaatteesta yhtä mieltä, miten omaan ajatellaan siis EUn sisäistä liikkuvuutta, mutta meidän pitää varmistaa se, että tämä se ei e, vahingoittaisi sosiaaliturvallisuuden koordinoinnin mahdollisuutta kysymys on, tarvitaanko tähän todellakin tällainen eri lukunsa. Ja mitä tulee sitten lopuksi, puhun tällaista yleisestä, kun on, täällä on puhuttu pitkälti tällaisesta matkailusta, jolla pyritään saamaan etuuksia, mutta uskon, että se on kuitenkin alhaisen tasosta, mutta on tärkeää sanoa, että se nähdään eri tavalla. Meidän täytyisi sulkea kaikki kaikki porsareet, joita on olemassa, tai ainakin, että näyttäisi siltä, että me teemme, niin tämä voisi vähentää tällaista lailla levittää käsitystä siitä, että tällaista etuusmatkailua on olemassa, mutta uskon, että se kuitenkin on hyvin vähäistä. Kiitos ja seuraavana edustaja Tsima. Von mir absoluter Hatun noston paikka. Kyllä kollega Guillaume Balas on tehnyt suuren työn Mielestäni tässä mennään ihan oikeaan suuntaan ja varjoesittelijän ominaisuudessa ryhmäni puolesta olen valmis tukemaan tätä, mutta meidän täytyy tietenkin katsoa vielä näitä yksittäisiä kohtia ja tarkastella tätä vielä uudemman kerran. Jos katsotaan sitten näitä tarkistuksiamme, Eli sosiaaliturvaa oikeus, se on kaiken A ja O. Toisaalta meidän täytyy varmistaa, että kaikki EUn kansalaiset, riippumatta siitä missä he oleilevat, voivat nauttia sosiaaliturvasta ja sairaus, sairauspalveluista. Ja me haluamme varmistaa, ettei oikeuksia leikata. Mitä tulee näihin helpompiin kysymyksiin, lapsellisen indeksointi, perheetuudet. Komissio ja esittelijä eivät halua indeksointia käytettävän ja tiedän, että tämä on neuvostossakin kiistanalainen kysymys. Esittelijä siis nautti meidän tukeamme. Mitä tulee pitkäaikaishoitoon, siihenkin liittyen on lausuttu aika lailla paljon. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että meidän pitäisi pitää tästä kiinni, eli sairausvakuutus otsakkeen alla. Tätä pitäisi käsitellä. Meidän täytyy selkeästi määritellä hoito ja myöskin sitten liitteessä äh, luetteloida nämä jäsenvaltioiden tehtävät. Siellä pitäisi viitata myöskin äh, työmarkkinaosapuoliin ja muihin äh, tahoihin. Eli meidän täytyy toimia hyvin varovaisella tavalla, mutta joka tapauksessa tarvitsemme täydennyksen sen yksi. Ja mitä tulee sitten etuuksiin, rahallisiin etuuksiin tietyissä jäsenvaltioissa. Meidän täytyy pohtia, miten tätä käsitellään. Tämä nyt ei liity vain ainoastaan Itä-Euroopan maihin, joissa on käytetty aivan toisenlaista hoito- tai sosiaaliturvan palvelua. Sitten mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin, niin toisin kuin esittelijä, niin tämä viittaus lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, niin se pitäisi poistaa. Työlainsäädäntö ja sosiaaliturvalainsäädäntö eivät ole yksi ja sama asia, ja näiden termien linkittäminen toisiinsa ei paranna juridista luettavuutta, eli tällainen viittaus lähetettyjen työntekijöiden direktiivin pitäisi poistaa. Sitten mitä tulee A1-lomakkeeseen, siltä osin olemme esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Näin voidaan taistella ö, petoksellista toimintaa vastaan. Me olemme sitä mieltä, että 15 päivää sen pitäisi riittää viranomaisille tietojen antamiseen, ja mikäli tietoa ei anneta, niin toimivallan pitäisi siirtyä pyynnön esittäneelle taholle. Näin voidaan vaalia työntekijän sosiaaliturvaoikeutta. Ja mitä tulee sitten siirrokeston pidentämistä, voin sen hyväksyä, mutta minun mielestäni tämä pitäisi tapahtua jo kuuden kuukauden jakson jälkeen. Tällä hetkellä käytetään 24 kuukauden raja-arvoa ja lisäksi toteaisin, että tämä ei liity vain ainoastaan freelancereihin, vaan myöskin tavanomaisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Ja sitten työttömyysetuuksiin. Tämä asia ja kysymys, joka liittyy sosiaaliturvaan niiden osalta, jotka ovat työvoiman ulkopuolella – ne tulevat olemaan ne suurimmat kiistakapulat. Herää kysymys, että kuinka pitkään voidaan siirtää työttömyyskorvausoikeuksia ja etuuksia. Me toivomme, että se liittyisi koko kauteen, mutta me emme ole ihan varmoja, että mitä tulee esittelijän tarkistukseen 60, 50, 65 artiklaan. Minun mielestäni tämä linkitys ei välttämättä ole aivan paikallaan, joten tässä on vielä tarkennuksen paikka. Ja sitten tämä yhteenlaskemisproseduuri. Me olemme nyt havainneet, että heti kun aloittaa työn, niin siitä alkaa oikeus yhteenlaskemisen etuksen saamiseen. Tämäkin tulee olemaan pöydällä tämä kysymys. Me tuemme sitä ajattelua, ettei kodifiointia eli yhteensovittamista toteuteta työvoiman ulkopuolella olevien sosiaaliturvaan, vaan että kyseiset henkilöt voivat maksaa asuinvaltiossaan sosiaaliturvamaksuja. Siinäpä kaikki muut asiat otan esille varjoesittelijöiden ja Guillaume Balasin kanssa käytävissä keskusteluissa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Jean Lambert. I thank... Kiitos. Kiitokset myös esittelijälle mietinnöstä. Minä aion puuttua vain muutamaan seikkaan. Niistä vielä keskustellaan ryhmässämme, varsinkin lähetettyjen työntekijät, jaksot ja niin edelleen miten tämä sopii muuhun lainsäädäntöön. Totta kai pitää mielessä, että lähentyt työntekijät voivat toimia jo yhdestä päivästä eteenpäin. Eli mitkä ovat sitten siirtojärjestelmät sen osalta. Jos lyhyissä jaksoissa siirtyy järjestelmä sieltä pois, niin täytyy miettiä, mitä se sitten vaikuttaa ihmisten oikeuksille ja etuuksien yhteenlaskemiselle. No, aloitan yhdenvertaisesta kohtelusta. Meillä on huolemme komission ehdotuksen osalta, kun kodifioidaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ensinnäkin se ei ole kovin vakaata ollut tähän asti. Jos ajatellaan mm, joitakin tuomioita, niissä ei ole viitattu millään tavalla vapaa liikkuvuuden direktiivin oikeuskäytäntö horjuu sinne sun tänne kuka on työvoiman ulkopuolella oleva henkilö esimerkiksi. Vaikuttaa siltä, että komission ehdotuksessa vaarana on, että sinne joutuu aika moni ihminen, joita ei yleensä välttämättä pidetä ongelmallisina näissä järjestelmissä, jos eläkkeläiset, tutkijat ja niin päin pois. Eli me haluaisimme säilyttää nykytilanteen sen sijaan, että noudatettaisiin komission ehdotusta. Totta kai kuulemme erilaisia perusteluita, mutta kovin huolestuneita olemme kuitenkin, että nykyinen oikeuskäytäntö ei ole kovin vakaata eikä anna oikein suuntaa minnekään. Tai sitten antaa suuntaa vääränlaisesti. Siitä ei välttämättä ainakaan koidu hyötyä EUn kansalaisille. No sitten tuli esille tämä kysymys perheetuuksista. Me vastustamme top tykkänään tätä ja ehkä palaan siihen, mitä muut toivat esille myös, mikä on yleinen käsitys asioista. Usein se perustuu valheisiin, vääristymiin, mytologiaan. Olen aivan samaa mieltä Marian Hakkenin kanssa, että meidän tehtävänämme on torjua tätä. Väittäisin, että se on vastoin todellisuuttakin, jos katsotaan sitten porsareikien tukkimista, niin Toivottavasti ne ovat niitä porsareikiä, joilla on jotain vaikutusta, eikä vain niitä, joita ehkä on otsikoissa tai jotkut väittävät ilman minkäänlaista näyttöä. Paljon on tehty tältä osin työtä jäsenvaltioissa, katsottu mikä todellinen tilanne on, toisin kuin mikä ehkä käsitys on. Haluan tämän nyt tuoda voimaperäisesti esille. Sitten Pitkäaikaishoitokysymyskin tuli esille. Siinä me tiedämme olevan joitakin huolia palvelutarjoajien parissa. Pitääkö se olla omana alana? Jotkut putoavat tavallaan verkosta. Jos ajatellaan invaliditeettikorvauksia sun muita työkyvyttömyyttä, ehkä olisi tätä vielä mietittävää. Ja sitten yleisemmät kysymykset jotka liittyvät työttömyysetuuksien oikeuksiin. Kolmesta kuuteen kuukautta siirtyminen on ihan ehkä järkevää, mutta en tiedä onko se sitten täysikausi, jos maksetaan. Joskus on ollut ongelmia. Ehkäpä komissiota voitaisiin tässä tukea paremminkin. Myös ehdotukset, jotka liittyvät sosiaaliturvakorttiin. Meillä on vähän sellainen vaikutelma, että tämä on nyt ennenaikaista Anteeksi, mutta olette puhuneet jo vi- neljän minuutin ajan. You, uh, Hyvä, kiitoksia. Onko EFDD edustettuna Laura Agia ei näytä olevan paikalla? No siinä voitettiin puolitoista minuuttia, joten seuraavana edustaja Joel Melan ENFstä. Olkaapa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Minä totta kai aina kiitän tehdystä työstä. Herra Valastuskin hämmästyy, ettei me ole ihan samaa mieltä. Kun ajatellaan tätä suuntaa, tai ei edes yhteensovittamisen periaatetta, tämä tuli yhä monimutkaisemmaksi rakennelmaksi, kun ajatellaan, että tässä on vuosikymmenen ollut järjestelmiä käytössä. Euro, sosiaalinen Eurooppa, kansakuntien Eurooppa rakentui nimenomaan sosiaaliturvan ympärille – bismarckilaisjärjestelmän pohjalta. Jokainen kehittyy omaan tahtiinsa ihan sopusuhtaisesti ja nämä, jäsen, nämä valtiot, valtiot ovat ennen kansainvälisiä sopimuksia, jotka toimivat ihan hyvin. Jos ajatellaan etuusjärjestelmää, ja te haluatte yhdenmukaistetun johdonmukaisen järjestelmän totta kai ymmärrämisen liikkuvuuden kannalta ja totta kai siinä kuitenkin puututaan jäsenvaltioiden toissijaisuusperiaatteeseen. Sosiaalinen Eurooppa on kuitenkin on vielä tässä tulossa ja katsotaan, miten se etenee. Miksi ylipäätään tällaista järjestelmää halutaan, katsotaan lukuja, niin tämä on kovin monimutkainen rakennelma. 300 000 on ehkä työvoiman ulkopuolelle, alle 200 000 työttömänä raja-alueilla – ja alle 100 000, joka on pitkäaikaishuollon parissa. Mitä tulee pitkäaikaissairauksiin tai hoitoon, niin todellakin se on tärkeä huolenaihe. Meillä ei ole kuitenkaan vielä määritelmää, ei ole kyse työkyvyttömyydestä, vaan nimenomaan pitkästä hoidosta Ranskassa. Se on yli 70 prosenttia sairauksien budjetista. Ja todellakin tässä on vaikeat näkymät edessä ja voi oikeastaan miettiä, miten ne ihmiset, jotka eivät edes maksa mitä maksuja, voivat jopa hyöty näistä järjestelmistä maissa, joissa ei välttämättä ole riittävää sosiaaliturvajärjestelmää ja saada vakuutusta niiden kattamiseksi. Ja sitten sosiaaliturvakortti, totta kai me vastustamme sitä jälleen yksi väline lisää ja tavallaan ja poliisiajatuskin siinä, se nyt tulee mieleen, tällainen syynääminen, kun ajatellaan mitä sähköisiä välineitä meillä on tullut eri järjestelmissä, kuinka paljon siellä on tietojakin, se vaikuttaa ihmisten vapauteen. Ymmärrän, että ne vastustamme myös 12 artikla siitä eteenpäin, jotka olivat erityisoloja, joka tavallaan sitten lähetystyn työntekijöiden direktiiviä rupeaa polkemaan. Olen lopettelemassa rouva puheenjohtajaa ja syötän no, loiskeluoikeutta ja työoikeutta, niin se hoidetaan kussakin jäsenvaltiossa ja katsotaan, yhteistyötä Ravalaisen kanssa, jota totta kai odotamme mie- mielenkiinnolla ja teemme omat huomiomme. You, uh, I... Kiitos vielä kollega Ranchassia, Vojislav Jeka, Sande, edustaja Malta, Lenners ja itsekin haluan vielä kantaa korteni kekoon. Ja edustaja Raintke ja siinäpä kaikki Morin Chantier, olkaapa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Ensinnäkin kiitos Guillaume Ballassille. Iso urakka, teknistäkin työtä ja varsin olennaista, kun haluamme sosiaalista Eurooppaa ruvetaan rakentamaan. Ja siihen minä osallistun mieluusti. Ensinnäkin sosiaaliturvajärjestelmien Tarkistusehdotus on erittäin tärkeää, jotta voidaan taata liikkuvuus, siis työntekijöiden todellinen liikkuvuus, siitä on kyse nyt. Tämähän nyt on kuitenkin Euroopan peruskiviä. Siksi mietinnön täytyy vielä kohdata kansalaisten liikkuvuusmahdollisuutta, kuitenkin torjuen väärinkäytöksiä. No siihen en puutu sen enempää. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin, että torjutaan postilaatikoyrityksiä ei voida sietää sitä, kun meillä on nyt hyvä väline tämän vitsauksen torjumiseksi, ja kansalaiset sitä myös penäävät ihan oikeutetusti. Siksi meidän velvollisuutemme on oltava tiukkoina näiden yritysten kanssa, on kyse uskottavuudestamme. Kiitos Guillaume, että sinäkin sen huomioit. Ja sitten toiseksi kysymys lähetetystä työntekijöistä, että A1-lomake olisi etukäteen – ajatellen sitten kuukausien määrää, joka on ylitettävä päästäkseen sosiaaliturvajärjestelmään isäntämaassa. Meidän täytyy jotenkin saattaa yhteen nämä kaksi direktiiviä, sosiaaliturva-asetus, josta sinä olet vastuussa, ja sitten lähetetyn työntekijöiden direktiivi. Siellä Agnesin ja teidän kanssanne puheenjohtaja aloittaneet jo kolmikantaneuvottelut. Tässä vahvistetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, mikä on tärkeää. Kuitenkin pikku kysymys esittelijälle. Hän kyllä tietää minun kantani aiheeseen. Jos ajatellaan kuuden kuukauden liittymistä sosiaaliturvajärjestelmän itsääntövaltiossa, jotta voi olla lähetettynä työntekijän. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä kytkös, mutta en tiedä, ovatko kuusi kuukautta oikea raja-arvo. Täytyy vielä tätä miettiä. Lopuksi 24 asetus, lehtimiehet, erityisen tärkeä, jos ajatellaan eurooppalaisten viestimien kirjavaihtoja, jotka ovat jossain toisessa jäsenvaltiossa. Usein on kyse unohdetusta väestä, johtuen heidän työluonteestaan ja hämärästä tilanteesta se, että mikä on toimipaikka, työpaikka. Ja todellakin me tarvitsemme nyt korjausta tähän tilanteeseen. Kiitos. Thank you, Madam Jaslioi. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Jasne Vieka. Olkaa hyvä. Kaksi ja puoli minuuttia. Przewodnicząca. E, Guillaume, ja przede Niin, kiitos puheenjohtaja. Guillaume, todellakin monet kiitokset. Sinä olet e, valmistautunut hyvin perinpohjaisesti. Annat e, esittelijänä esimerkillisen kuvan olisi hyvä, jos kaikki asiat toimisivat niin kuin sinä silloin meidän elämämme olisi helpompaa. Mitä tulee sosiaalipolitiikkaan, me usein perustamme arviomme kuvitelmiin, emme välttämättä tutkintamukseen. Kiitoksia mietinnöstä Sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaaliturvaan liittyvät etuudet ovat hyvin tärkeitä meidän kansalaisillemme. Siksi meidän tulisi hyväksyä vastuu ja pyrkiä etsimään oikeita ratkaisuja. Mitä tulee työttömyyskorvauksiin, olen yhtä mieltä Estelian kanssa. Se pitäisi saada siitä maasta, johon, jossa myöskin tähän liittyvät maksut on maksettu. Työttömyyskorvaus tulisi maksaa pitemmälle ajalle kuin kolmeksi tai kuuka- kuudeksi kuukaudeksi esitellä sitä mieltä, että pitäisi maksaa siinä asti, kunnes tämä oikeus raukeaa. Mitä tulee sitten kansalaisiin, jotka eivät ole aktiivisia, ei pitäisi rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan saada tukea niissä maissa, joissa he asuvat. Tähän on antanut myöskin tuomioistuin se ja työmarkkinajärjestö ovat tästä yhtä mieltä. Sitten on olen iloinen myöskin siitä, että on hylätty ajatus siitä, että lapsi, äh, lapsilisiä ei lapsilisiä indeksoitaisiin, tässä pitäisi ryhtyä tällaisiin oikeuksien rajoittamiseen, mutta sitten niihin asioihin, jotka ovat ongelmallisia. 24, 24 vuoden aika ja ajatus siitä, että sitä muutettaisiin, tuo aika, sen pitäisi olla mahdollisimman pitkä. Se on työntekijän edun mukaista. Muuten tällainen henkilö joutuu kenties vaatimaan – eläkeetuuksia lukuisista maista. Pitää ajatella asioita pitkällä tähtäyksellä. 24 kuukautta sen tulisi minun mielestäni säilyä tässä esityksessä. Ja meidän parlamentissamme vallitsee samanlainen näkemys asiasta. Mitä tulee sitten väitymyksiin, jotka liittyvät, jotka ovat sellaisia, että voivat myöskin vähentää liikkuvuutta, olen niitä vastaan. Kuten esimerkiksi kuuden kuukauden äh, niin jakso, joka metsästäjäty pitää olla tämän sen vastaanottavan maan järjestelmän piirissä ennen sinne lähettämistä ja myöskin äh, korvattavuus. Riippumaton henkilö ei voi korvata hen, jotakuta henkilöä. Tässä pitäisi etsiä muita ratkaisuja. Kiitos. Seuraavana edustaja Sandea. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tehdystä työstä Gion Balassille. Kiittää myös siitä, että hän on huominut joukon asioita, jotka meille ovat tärkeitä. Kaksi aihetta ottaisin esille. Ensinnäkin yksi, joka on hyvin lähellä sydäntäni, niin Gion Balas itsekin tätä korosti, nimittäin rajatyöntekijöiden asemaa. No totta kai, logiikka ihan ymmärrettävää, että jäsenvaltio, joka on myös kantanut sosiaaliturvamaksut, olisi se, joka myös sitten maksaa etuudet. Minusta meidän pitäisi kaikkien yhdessä erityisesti huomiota tähän kiinnittää, eli rajatyöntekijöihin, jotka usein ovat kovin liikkuvaisia ja rakentavat hekin tätä Eurooppaa arjessaan, kun elävät alueilla, jotka ovat raja-alueita. Siis haluaisin tähän löytyvän ratkaisun, joka huomioi ne vaikeudet, joihin saattavat joutua rajatyöntekijät. Ehdottaisin, että mentäisiin pidemmälle. Miksi rajatyöntekijät voisivat olla ehkä itsenäisiä ammatinharjoittajia, esimerkiksi olla myös palveluiden piirissä. No nyt on ajateltu, että esimerkiksi ranskalainen, heitä on paljon minulla alueellani, jotka Saksassa tekevät töitä. Julkinen työvoimapalvelu olisikin se, joka on Saksassa. Sitten kieli, siirtymiset, hallinnon ymmärtäminen, kaikki on kovin mutkikasta. Siksi mietinpä vain, pitäisikö ehkä lisätä niitä työvoimapalveluita, joita oikeastaan on ollut jo jollakin alueella, jotka ovat rajat ylittäviä. Esimerkiksi minun alueellani on useita työvoimatoimistoja, jotka ovat saksalais-ranskalaisia, en tiedä miten muualla toimivat, mutta ehkä tätä olisi hyvä työstää senkin selvittämiseksi, miten voitaisiin vahvistaa näitä Euresta ja muita verkostoja, myös rajat ylittäviä verkostoja, rajat työntekijöitä varten. Ja vielä yksi kohta puheenjohtaja sähköisestä palvelusta. Olen kovin innostunut, kun olen nähnyt tämmöisiä ehdotuksia. Todellakin meidän pitäisi digitaalisuudessa päästä eteenpäin, mutta huom, ettei tule päällekkäisyyttä, kun meillä on monenlaisia ehdotuksia virastoiksi ja laitoksiksi, välineiksi, jos se saattaa olla päällekkäisyyttä. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Martin, kaksi ja puoli minuuttia. President, très brièvement. Kiitos ihan lyhyesti pari kysymystä herra Balasille liittyen ja työntekijöihin nimenomaan. Minä asun vuossa Sveitsin alueella, ja siellä on yli näistä 000 ihmistä, jotka rajan ylittävät joka päivä Tämä liittyy työttömyysetumukseen. Siellä on 12 kuukautta pantu rajaksi ja silloin asuinmaan säännöksiä noudatetaan ja jos sitten mennään sen yli, niin sitten työmaa. Miten sitten on Sveitsin kanssa? Se on kyllä Schengenin alueessa, mutta ei Euroopan unionissa kuitenkaan. Ehkä tähän saa vastauksen. Toinen tarkka kysymys. 12 kuukauden raja-arvo on vähän hankala jos ajatellaan Rooma ykköstä, eikö voitaisi jättää työntekijälle vapaus valita työ, et, työttömyysetuus, joka hänelle suotuisiin. Tässä minun kaksi kysymystäni minuutissa ja kolmessa sekunnissa. Kiitos ja seuraavana edustaja Lenners, kaksi ja puoli minuuttia. Vuositeet. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin esittelijälle hänen tekemästään työstä aiheen tiimoilta. Mielestäni edessä oleva haaste on selkeä. Toisaalta me toivomme, että sosiaaliturvajärjestelmän väärinkäyttöä kitketään, kuten myöskin sosiaaliturismia, mutta yhtä lailla on tärkeää, että varmistetaan, että rajan työntekijöiden elämää helpotetaan, eli että voivat työskennellä myöskin asuvaltionsa ulkopuolella ilman sen kummempia esteitä. Eli olen tältä osin samaa mieltä kollega Sanderin kanssa. Ja mitä tulee tähän komission ehdottamaan 12 kuukauden määräaikaan, on tietenkin selvää, että tämäkin on aika lailla harkinnanvarainen, jos on työskennellyt Alankomaissa 20 vuotta ja maksanut sosiaaliturvamaksuja ja sitten menee vuodeksi Saksaan työskentelemään – ja sitten Saksa olisi vastuussa työttömyyskorvauksista. No tietenkin pitäisi katsoa, että voitaisiin löytää sellainen järjestelmä, jossa huoma- huomioitaisiin kyseisen henkilön niin sanottu työura kokonaisuudessa. Eli olen samaa mieltä sen suhteen, mitä täällä on ehdotettu. Mielestäni rajatyöntekijöiden ei pitäisi joutua tai saada valita järjestelmää. Minun mielestäni komissio on tätä kyllä tutkinut ihan riittävästi. Mitä tulee rajatyöntekijöihin, niin tämä on erittäin hankala asia, joten herääkin kysymys, että kun kyse on selvitysvelvollisuudesta, eli olisi oikeutettu toisessa maassa etuuksiin, mutta sitten olet niistä ikään kuin tilivelvollinen toisessa jäsenvaltiossa. Eli meidän täytyy varmistaa, että työttömyyskorvauksen oikeutettu voisi tehdä myöskin työtä, kuten Saksassa esimerkiksi 15 tuntia viikossa ilman, että menettää oikeutensa työttömyyskorvauksiin. Joten meidän täytyy katsoa näitä jäsenvaltioiden välisiä eroavaisuuksia. Sitten mitä kollega Harkins totesi, Eli tämä kortia viranomaista, minun mielestäni niitä ei pitäisi sotkea tähän asiaan. Tämä on jo muutenkin liian monimutkikas. Ja sitten viimeinen asia, sitten tämä lapsillisien indeksointi sekä työvoiman ulkopuolella olevat ja siihen liittyvä tuomioistuimen päätös, niin nämä ovat sellaisia aiheita, joista pitäisi vielä keskustella komission edustajan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Rainke, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa kantaa yhteen kohtaan, nimittäin tämä lapsilisien indeksointi on nimittäin niin, että jotkin jäsenvaltiot nyt jo katsovat asioita euron kuvat silmissä ja uskovat että tällä tavalla voimme saadakaan säästöjä, mutta sanoisin, että jos olisi tämmöinen indeksointi, se merkitsisi sitä, että jos maat asuvat maissa, joissa elinkustannukset ovat äh, alhaisemmat, se merkitsee sitä, että sitten ähm, leikattaisiin näitä lapsia. Mutta jos lähdetään lapsia sellaisiin maihin, joissa äh, jos tätä maksetaan lapsilisiä sellaisen maahan, jossa elintakustannukset on korkeammat, silloin pitäisi korottaa äh, elinkustannuksia. Täällä puhuttiin sitä, että tähän ei pitäisi ryhtyä. Ja ne kustannukset, jotka tästä syntyvät, ne menisivät kaikki hallintokustannuksiin ja byrokratiaan, jotka tästä syntyvät. Ei se ole mitään politiikkaa, joka loisi uskottavuutta, vaan politiikkaa, joka juoksee jonkinlaisten kuviteltujen totuuksien perässä sen sijaan, että se perustuisi faktoihin ja siksi olen sitä mieltä, että pitäisi pysyä komission linjalla lapsilisien indeksoinnissa eikä joidenkin populististen vaatimusten mukaisesti, vaan pitäisi todellakin olla niin, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenmukaisesti Euroopan unionissa. Given myself two and a half minutes. Kiitoksia sitten vielä omalta osaltani ihan lyhyesti sen verran, että jos luodaan pitkäaikaishoitoon liittyen oma luku, niin on tärkeää varmistaa, että kaikki tietävät, mitä siihen kuuluu ja miten termi määritellään. Se on lähtökohta ja kinkkisin kysymys liittyy tähän henkilökohtaiseen tukeen ja vanhusten hoitoon täytyy varmistaa, ettei tästä synny mitään lisää siirtooikeuksia. Eli tämä ei ole oikeus, joka voidaan siirtää toiseen valtion ilman suurta laskua, joten meidän täytyy varmistaa, että tämäkin asia huomioidaan keskustelussa. Yhtä lailla haluaisin korostaa sitä, mihin kollega Balas viittasi, sosiaalisen polkun myyntiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin liikkuviin työn toimijoihin ja järjestelmän yhteensovittamiseen. Siinäpä kaikki puheenvuorot tästä valiokunnasta. Haluaako komission edustaja Korell sanoa jotain? Olkaapa hyvä. Puheenjohtaja, anteeksi nyt mutta minä pyytäisin, että järjestetään vielä toinen kokous sosiaalietuuksien yhteensovittamista. Tarvitaan enemmän keskustelua. Tämä on niin tärkeä aihe. Varmasti tulee tarkistuksia, muutoksia, ehdotuksia, vaikka kuinka paljon. Tänäänkin jokainen sai vain kaksi minuuttia. Ei se riitä. Minä nyt vetoan, että toinen kokous tästä aiheesta. I think that is a good proposal. Let's... Oiva ehdotus palataan siihen myöhemmässä vaiheessa. Uskon, että tämä on meidän näkökulmastamme katsottuna erittäin tärkeä asia pidemmällä aikavälillä ja myöskin ottaen huomioon lähestyvät Euroopan vaalit. Joten nyt kollega Korel, hetki aikaa vastauksellenne. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle ja puhujille. Ja lyhyesti toteaisin, että se mikä rohkaiseva tässä on, on että sitten alun, kun herra Balas esittelyn aloitti, kun meillä on nyt myös joitakin kuulemisia täällä valiokunnassa, niin ainakin on huomattu se, että aika suuri yksimielisyys on komission ehdotuksesta. Ja kun sanon, että laaja yksimielisyys, en väitä, että erotonta sopua koska esittelijät on tehnyt tarkistuksia, kuten muutkin poliittiset ryhmät. Uskon kuitenkin, että erittäin mahdollista päästä nopeasti eteenpäin. Siksi täydentäisi myös sen, minkä jo tiedättekin, että neuvostokin etenee luvu, luku luvulta. Hiljattain siellä on saatu jo osittainen yleisnäkemys seuraavassa neuvoston kokouksessa joulukuussa mahdollisesti saadaan yleisnäkemys joihinkin uusiin lukuihin. Eli parlamentin aikataulussakin tämä on hyvä huomioitava. Ehkä kolmikantaneuvot voidaan käynnistää ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja se on hyvä uutinen myös asian loppuun saattamiselle. Ja kuten kaikki ovat korostaneet, tämä on tärkeä aihe. Tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta menettämättä kuitenkaan etuuksiaan silloin, kun vapaaliikkuvuuden oikeutta harjoittavat. Kuitenkin annetaan kaikki keinot myös hallinnolle, jotta voidaan väärinkäytöksiä ja petoksia torjua. Siksi varmasti meidän käsityksemme tavoitteesta on yhtäläinen. Ja hyvä, että tässä sen eteenpäin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Palaamme aiheeseen uuden aikataulun merkeissä. Yksi kokous tuskin aiheuttaa ongelmia aikoihin liittyen, mutta me nyt yritämme löytää vielä sopivan ajankohdan ylimääräiselle kokoukselle, jotta kaikki ne, jotka eivät voineet vielä lausua aiheeseen liittyen mitään, niin heille tällainen mahdollisuus vielä tarjoutuisi. Kollega Balas, onko teille jotain ehdotettavaa tähän liittyen? Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille puhuneille. No, mitä tähän tulee, Rovan Joska? Minä tuen ehdotustanne, jos vain löytyy aika kokoukselle. Hyvä juttu, jos ei, minä yritän olla käytettävissä kuitenkin myös muillekin kuin varjoesittelijöille. En voi tietenkään keskustella ihan koko ryhmänne kanssa, se on aika iso, hyvä juttu teille, mutta ainakin mahdollisimman pitkälle myös tämän valiokunnan jäsenten kanssa käydä keskusteluja miten nyt sanoisi ilman, että kuitenkaan varoitteleiden etuusia, heiltä vietäisiin. Se nyt on ihan normaalia. Herra Kyrell, komission edustaja, on aika taitava, se kyllä tiedetään. Eikä hän väärässäkään ole. Pitää paikkansa. Ja kun ajatellaan niin joitakin vähemmistökäsityksiä, jotka ovat poikkeavia, niin voidaan tietenkin ajatella, että komission ehdotus on kuutainen keskitie, ajatellen tätäkin keskustelua, ei se ole väärinkään, vaikkakin, vaikkakin herra Kyrell parlamentti kuitenkin vielä tätä eteenpäin koko painoarvollaan ja mahdollisimman yhtenäisenä rintamana. Mm, me sitten menen keskusteluun vielä, vaikka siihen palata myöhemminkin, mutta jos ajatellaan tätä eurooppalaista viranomaista. Totta kai tästä voidaan keskustella, kun se siellä tekstissä on, mutta sanoisin kuitenkin, että ei aina kun komission puheenjohtaja jotain mielenkiintoista tärkeää ilmoittaa, eurooppalainen työvoimaviranomainen nyt onkaan jotain tärkeää, niin ei voida ajatella aina, että olisi parempi olla puhumatta siitä, että, että par, se, että parlamentti on nyt tarttu aiheeseen, on erittäin tärkeää. Ei ajatella, että ne nyt on vain käsitteitä ja sanoja, mutta kuitenkin soivat tavalla tai toisella ihmisten korvissa. Emme saa sitä sivuttaa täälläkään. Meidän täytyy osallistua, jos ajatellaan Göteborgin huippukokousta, en nyt ihan varma, että tämä sosiaalinen imako senkään jäljiltä on kohentunut. Eli tämä kommentti tästä aiheesta, mutta jos ajatellaan tätä työvoimaa sosiaaliviranomaista, niin jossain vaiheessa se on huomioitava. kysymyksenne Sveitsistä IMFltä. No, jos ajatellaan tätä, en tästä Roma en tiedä, palaan siihen, mutta se mikä nyt varmaan on, että sosiaaliturvassa joku kyllä voittaa, jos ajatellaan meidän maatammekin, jos ajatellaan kuinka paljon on jäänyt maksamatta sosiaaliturvajärjestelmään, jopa 600 miljoonaa, sitä paitsi Sveitsi tulee kyllä mukaan sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittamiseen. Siellä on muitakin, Liechtenstein, Norja, kahtena muuna esimerkkinä. Rajatyöntekijät, kiitoksia Rova Sander, että ja sain Eurasistakin toisenlaisen ai, ai, siellähän onkin Euresin kohdalla täytyy miettiä, voisiko se ehkä nyt jo jotenkin huomioida paremmin lähetetyt työntekijät, jotta he voisivat kääntyä äh, oleskelumaansa viranomaisten. Minulla ei mitään käsitystä vielä tästä, mutta todellakin tämä oli hyvä juttu, joka on ehkä hyvä pitää mielessä ja paneutua siihen tarkemmin. Sitten huomaamme, että täällä on aika lailla erimielisyyttä jos ajatellaan komission ehdotusta yhtäältä ja toisaalta mitä minä olen itse ehdottanut. Niinpä jotkut tukivat minun ehdotustani esimerkiksi työttömyysetuuksien siirto tai yhteenlaskeminen, mutta sitten olla vastahakoisempia siinä, mitä minä esitin A1-lomakkeesta ja liittymisestä sosiaaliturvajärjestelmään, joilla on puolestaan ihan vastakkaisia kantoja. Huomaan, että tässä mennään yli jo puolueryhmän rajojenkin. Kyse on ehkä kansallisuudestakin, ympäristöstä, jossa kukin tekee työtä. Tässä täytyy löytää yhteinen sävel. Komission ehdotus ehkä on jonkinlainen kultainen keskitie monissa aiheissa, mutta jos päästäisiin vielä eteenkin päin, ja tämä koskee varsinkin digitalisointia, niin se olisi erityisen tärkeää. Minä kuuntelin Rova Harkinin kommenttia, ettei pitäisi liikaa tuoda tähän. ESSI meillä on tulossa jossain vaiheessa. Me emme tiedä tarkalleen, onko se vain joku tietokanta. On erityisen tärkeää tänä päivänä, ja siksi jo otin esimerkiksi myös Belgian järjestelmän, että se olisi mahdollisimman kattava tiedoltaan niin, että olisi todellista tietoa tarjolla viranomaisille. Muutoin kuten on tavallista ollut Euroopan unionissa, että saamme vain alustan, joka on vain alusta, mutta vähän käytössä. Ja siksi tämän viittauksen tänne olen ottanut. Ei tässä essiä aiota tyrmätä, vaan päinvastoin vahvistaa sitä ja antaa sille täsmällisempää sisältöä. Ja sitten eri luku pitkäkäshoitoja varten. No tässäkin huomattiin, että on kovin erilaisia kantoja, ristiriitaisiakin, kun tapasin, tai oikeastaan mehän kuultiin täällä kuulemisessa tämä mietinnön tiimoilta. Eurooppalainen ammat, EAY oli tämän erillisen luvun puolesta ja siitä sai paljon innoitusta niin, että he olisivat mukana myös, kun tätä lukua ruvetaan laatimaan erillisenä lukuna. Tärkeää on, että työmarkkinasopuolet ovat mukana kun jos on luku erikseen, niin minusta se on parempi vaihtoehto, mutta olen valmis käymään kyllä keskusteluja tästäkin aiheesta. Lopuksi vielä kysymys, joka liittyy perhetuksien indeksointiin ja sitten kodifiointiin. Ensinnäkin kodifiointiin. Neuvosto ei vaikuta olevan sen puolella se on nyt ainakin huomattu. Ja se on ihan ymmärrettävää. Ja kuuntelin tässä tarkkaan perusteluita myös sen osalta, että kodifiointi sellaisenaan ehkä johtaisi ongelmiin. Minä totta kai olen valmis käymään keskusteluaiheesta, mutta en oikein ymmärrä, miten me voisimme tehdä vain osittaista kodifiointia tässä aiheessa. Se olisi vaikeaa, ja lainsäätäjän pitäisi pystyä vapaan käsin toimimaan, mutta todellakin olen valmis keskustelemaan. Ja sitten indeksointi. Täällä väitettiin, etten te siitä puhunut, mutta kyllä minä puhuin, eikä olisi pitänytkään puhua, koska komissio ei ole mitään siltä osin erottanut. Mutta on kyllä joitakin jäsenvaltioita, jotka haluaisivat indeksointia. Se on kyllä aika hankalaa. Tehän tiedätte, että kun jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan indeksoinnista, niin huomataan, että sillä usein maksettaisiin jotain halvempaa. On sillä muitakin vaikutuksia kuitenkin, jos ajatellaan vanhempia, jotka muualla työt ja haluavat myös lapsensa mukaan, koska on indeksointi, niin voi olla, että sitten tulee muuta taakkaa, jota ei ole ajateltukaan. Ja olen aivan samaa mieltä siitä, mitä totesitte. Vaikuttaa siltä, että indeksointi nyt olisi kallista, virkavaltaista, tehotonta. Eli en oikein ymmärrä, miksi pitäisi sen pidemmälle mennä, mitä komissio on erottanut aiheesta. No niin, en tästä sen enempää, kun tässä on niin paljon erotuksia tullut esille sen yli mitä täällä olen nyt todennut. Mutta todellakin aion tavata kaikki varjoesittelijät yksitellen ja sen jälkeen käydään yleistä keskustelua heti tammikuusta alkaen. Kiitos. Thank you. Kiitos. On tietenkin selvää, että meillä ei ole ollut riittävästi aikaa käytettävissä laajan keskustelun järjestämiseksi isossa ryhmässä ja pyydämmekin sihteeristöä selvittämään, josko ylimääräinen istunto voitaisiin järjestää seurata keskustelu, joka jatkuu tästä. Ja mahdollisimman pikaisesti tiedämme, minkälaisia ongelmia se tuo tullessaan, mutta muutkin muutokset meille käyvät, jotta ylimääräinen keskustelu voidaan vielä järjestää. Määräajat pysyvät ennallaan, eli tarkistusten jättämisen määräaika on 10. tammikuuta. Tarkistukset käsitellään 21. 22. helmikuuta ja 19. kesäkuuta työllisyysvaliokunnassa sitten loppuäänestys. Se tältä erää tästä. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan viisi. Eli työntekijöiden suojeleminen sai syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville työntekijöille tai muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta. Esittelijä kollega Holland, olkaa hyvä. Kiitos. En usko, mutta eikä kuitenkin on hyvä muistuttaa, että syöpä on tärkein työperäinen kuoleman syy. Ei työtapaturmat, vaan syöpäsairaudet ovat suurin työperäinen kuolinsyy. Joka päivä, joka tunti työntekijä kuolee syöpäsairauteen, joka on peräisin työstä. Kuitenkin haluaisin näin aluksi kiittää komissiota, joka kymmenen vuoden jälkeen, kymmenen vuotta tässä tarvittiin, ilman, että mitkään liikahti, että jälleen palattiin tähän aiheeseen, jotta voidaan direktiiviä kohentaa. Rova Täissänin komission jäsenen tavoitteena on tehdä kolme tarkistusehdotusta, jotta saadaan uusia raja-arvoja altistumiselle työssä kymmenkunnalle vaaralliselle aineelle. Kun ajatellaan, miten tekniikka on kehittynyt ja on tehty tieteellisiä löytöjä, niin varmasti tässä olen vakuuttunut mennä pidemmälle. Eli että saadaan sopeutusmekaniikka, joka olisi jatkuvasti pysyvästi käytössä. Minusta komission ajatuksenakin tämä on ollut, toivottavasti en ole väärässä. Ja kuitenkin minä noudatan sitä filosofiaa, joka on ollut meillä ensimmäisessäkin vaiheessa, kun puheenjohtajamme silloin oli esittelijänä, varmasti se voidaan kolmeen sanaan sanota tiukkuus, kunnianhimo ja pragmatismi. Tiukkuutta tarvitaan, koska me tarvitsemme tieteellistä näyttöä, varsinkin tieteellistä komitea. Kunnianhimoa tarvitaan, koska me tarvitsemme korkean tavoitetason työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja pragmatismia. Meidän täytyy huomioida yritysten ja eri alojen tilanne, tekninen ja taloudellinen sope- mahdollisuus. Ja huomioida työmarkkinaosapuolet. Kiitos komissiolle tästä kuulemistyöstä, joka on ehdotuksen taustalla. Tämä on erittäin tärkeää. Tieteelliset komiteat, neuvontavat komiteat tekevät näitä ehdotuksia, jotta komissiolla olisi tukena tieteellistä näyttöä, kun äh, raja-arvoja ja altistumista määritellään. Totta kai minä tuen suurinta osa ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, mutta olen tehnyt joukon tarkistuksiakin, jotta voidaan paremmin vielä työntekijöitä suojella, kun varsinkin polysyklisiä aromaattisia hilvetyjä tai sitten diesel moottori pakokaasut, anteeksi tulkit, että käytän tämmöisiä ikäviä termejä kuin polysykliset aromaattiset hiilivedyt, sanon PAH vaan, ja sielläkin on kolmikanta komitea ollut, he ovat yksimielisiä siitä, että tarvitaan myös altistumiselle raja-arvo. On tärkeää, että komissio mahdollisimman nopeasti toteuttaisi tämän. Sitä minä mietintöluonnoksessani pyydän. Ja todellakin meidän täytyy huomioida myös dieselmoottorin pakokaasut. Todellakin hengityksen kautta tuleva saastuminen on myös merkittävässä asemassa, siksi olisi hyvä vahvistaa näitä määräyksiä, joita komissio on erottanut. Todellakin neuvostokin on tätä suosinut yleisnäkemyksessään. Ja sitten vielä dieselmoottorien pakokaasut. Työmaailman toiveet ovat korkealla. Valitettavasti syistä, jotka ovat esillä myös perusteluissa, komissio on päättänyt, ettei se esitä diesel moottoripakokausien mukaanottamista valitellen sitä ja kuitenkin on muistettava, että Euroopassa 3,6 miljoonaa työntekijää mahdollisesti altistuu dieselmoottoreiden pakokaasuille ja yli 5 miljoonaa joka tuhatta menettää henkensä, kun ovat työperäisesti altistuneet dieselmoottoreiden pakokaasuille. Huolestuttavan korkeita lukuja. Me emme saa tässä menettää aikaa siksi että dieselmoottorin pakokaasut tulevat mukaan soveltamisalan piiriin kuitenkin, että raja-arvo olisi 50 mikrogrammaa. Se tulisi nyt sitten voimaan, kuten se on tulossa myös Saksassa voimaan. Minulle tämä on tärkeä kysymys, että paitsi raja-arvo on korkeampi kuin on keskiarvo päästöissä. Ja lopuksi halusin korostaa kahta tekijää, ennaltaehkäisy ja valvontaa, tarkastukset. Kaikki, joka liittyy turvallis- työturvallisuuteen ja terveyteen, niin Ensimmäisenä tulee mieleen sana ennaltaehkäisy ja todellakin, että jo noudatetaan tiettyjä sääntöjä ja sitten niitä täytyy myös tarkastaa, jos ei sillä muuta ole mitään merkitystä. Kuitenkin työmarkkinoiden alakohtaiset sopimukset voivat antaa työntekijöille ja yrityksille mahdollisuuden tiedostaa paremmin ne riskit, joita on käsiteltävillä aineilla ja luoda sitten säännöt valtistumiselle ja raja-arvoille. Ja on hyvä korostaa myös, mikä merkitys on NEPSI-sopimuksella tai muilla sopimuksilla, joita toimijat ja työmarkkinaosapuolet ovat tehneet. Jos näitä sovellettaisiin täysimittaisiin, niin voitaisiin altistumista vähentää huomattavasti NEPSin kohdalla. On esimerkiksi kyse kiteisestä bioksidista. Ja näin ehkä saadaan ajatuksia muillekin, ja työmarkkinoissa voi löytäytyä yhteen ja neuvotella muistakin sopimuksista terveyden suojelemiseksi, kaikkien hyväksi. Kun yritykset, työntekijöiden edustajat ennal ennakoiden jo miettivät terveyden suojelua, niin siinä kaikki voittavat. Työntekijät saavat parempaa suojelua, yritykset toimivat paremmin ja sitä paitsi se helpottaa myös lainsäätäjän toimintaa, koska he siellä paikan päällä tarkemmin tarkemmin tietävät, mitä pitää toteuttaa. Direktiivin hyvä soveltaminen riippuu myös siitä, kuinka paljon tarkastuksia tehdään yrityksissä toimivat viranomaisten voimien. Huom, se ei saa kuitenkaan rajoittua pelkästään asettamaan seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata määrä, säännöksiä. Täytyy yksilöidä syyt sille, että ei ole noudatettu sääntöjä ja antaa ohjeita myös yrityksille, jotka voivat vielä tehokkuutta kohentaa direktiivin täytäntöönpanossa, myös pk-yrityksissä. Eli valvonta, kyllä sillä voi olla vaikutuksia myös noin seuraamusten kannalta, mutta viime kädessä kuitenkin sillä täytyy olla vaikutus, joka vahvistaa tiedostamista ja työntekijöiden terveyden huomioimista yrityksissä. Nyt olen valmis kuuntelemaan itse kunkin huomioita. Ja kuten ensimmäisessäkin osassa, sitä paitsi se oli aika menestys, mitä Maritakin sai aikaa meidän kanssamme, niin varmasti voimme jatkaa samaan suuntaan ja löytää konkreettisia ehdotuksia yrityksiä ja työntekijöitä varten. Uh, thank you, Mr. Yes. Kiitokset, edustaja Hola. Minä varjoesittelijän ominaisuudessa voin vahvistaa sen, mitä juuri totesit. Alkuun kiittäisin teitä tekemästänne työstä. Tämä on hieno teksti. Mielestäni me olemme jo ensimmäisen käsittelyn aikana oppineet paljon itse sisällöstä ja myöskin siitä, että mihin meidän pitää keskittää työtämme, jotta tulos olisi paras mahdollinen. Eli olen aivan täysin samaa mieltä edustaja Holanin kanssa sen suhteen, että dieselin huomioiminen on erittäin tärkeä asia. Yhtä lailla olen esittelen kanssa samaa mieltä sen suhteen, että meidän tulisi käyttää alkuaineen hiiltä markkerina – silloin huomioidaan myöskin vanhemmat dieselmuodot, jotka ovat ne vaarallisimmat. Ja uskoakseni tämä on myöskin Skoil-komitean ehdotus. Ja sen suositusten mukaisesti ehdotan, että meillä olisi typenoksidin osalta vähimmäiskynnys käytössä ja silloin huomioidaan myöskin ö, uudempien dieselmoottoreiden päästöt. Tämä pätee tietenkin tai perustuu Skolkomitean lausuntoon komissio ei ole sitä julkaissut, vaikka se on jo olemassa. Me tarvitsemme siis lisää avoimuutta. Kaikki komitean lausunnot pitäisi mielestäni julkaista. Eli meidän pitäisi kaikkien vaatia tätä, vaikka nämä lausunnot olisi laadittu Barroson komission aikakaudella. Nämä ovat avomuuden hengessä tarpeellisia. On tietenkin asioita, joita ei voida tässä tarkastusvaiheessa vielä korjata, mutta ne kannattaa ottaa esille. Ne liittyvät myöskin komitean tulevaisuuteen. Ilmeisesti niille, sille ei ole annettu mitään uutta työtä ja huhujen mukaan työt järjestellään uudelleen ja haluan korostaa, että komitealla on keskeinen rooli sekä meidän valiokunnallamme että koko parlamentille ja komitean asiantuntemuksesta ei pitäisi luopua. Me emme voi tarkastella näitä vähimmäisarvoja ilman epidemiologista asiantuntemusta. Kiitokset kollega Hollanille myöskin siitä, että haluatte dieselin otettavan mukaan. Ja sitten kollega McIntyre puheenvuoroon. Hänkin on varjoesittelijä, mutta edustaja McIntyre ei ole paikalla, mutta edustaja Stevens hänen sijaan. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. I'll be speaking on behalf of... Kiitos. Puhun edustaja McIntyren sijasta, joka ei pysty olemaan paikalla. Aloitan sanomalla, että on hyvä, että on nyt tultu tähän toiseen vaiheeseen tarkistuksia ja haluan kiittää esittelijää luonnoksesta. Rajat komission esityksessä ovat monen vuoden yksityiskohtaisen työn tulosta, jossa on tehty arviointeja. On olemassa tiukka järjestelmä, jonka kautta luoda raja-arvot, mikä osoittaa sen, että ne ovat todisteisiin perustuvia, suhteellisia, mitattavissa olevia ja saavutettavissa olevia. Toimi, toimiryhtyminen voidaan vähentää kuolemantapauksia tai sairastumista, se, että on altistuttu syöpää aineille, on hyvin tärkeä asia. Uskon myös, että tärkeintä työpaikalla tapahtuvissa karsinogeneille almistumisessa on se, että on riskin hallintaa. Se, että on hyvien valvontojen käytäntö, jota pannaan toimeen. Uskon myös, että meidän pitäisi tunnustaa, mikä rooli hyvillä käytänteillä on, kuten niillä, jotka ovat NEPS, and, äh, eh, sosiaalisen vuoropuhelun mm, säännöissä, jotka liittyvät karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin. On ratkaisevan tärkeää, että otetaan käyttöön politiikkaa ja varmistetaan, että kaikkea altistumista tarkastetaan ja että se saadaan mahdollisimman alhaiselle tasolle kuin on vain käytännössä mahdollista. Tätä kautta voidaan hallita riskejä, joita liittyvät altistumiseen, altistumiseen haitallisille aineille. Viime tavoitteena pitäisi olla se, että pyritään mahdollisimman alhaiseen tasoon, alhaisempaa kuin tasoksi, tason kuin se, joka on merkitty lainsäädännössä. Jäsenvaltioiden tulisi aktiivisesti investoida tieteeseen, ja rohkaista yrityksiä jatkuvasti pyrkimään kohti mahdollisimman alhaisia tasoja, mutta me emme voi asettaa mielivaltaisesti sellaisia tasoja, että niitä käytännössä ei voida saavuttaa. Uudet ehdotuksella pyritään muuttamaan raja-arvoja, ovat sitten sellaisia, että niitä täytyy koskettaa saman tiukan arviointiprosessin rajojen määrittelyssä kuin muutenkin. Ja se, että lisätään uusia aineita, sen pitäisi myöskin olla sellainen, että sitä koskisi tämä sama prosessi. Tästä syystä minun ryhmälläni joitakin huolenaiheita ehdotusten osalta, joita on tehty raja-arvojen osalta mietinnössä 20 miksi dieselpakokaasuja. Niin kuin tiedätte, komissio tulee, päätti vetää pois eh, dieselpakokaasut pois käytännön syistä, jotka on mainittu kohdissa 4, 3, 5 noin kaksi kolme Ja tämän lisäksi SCOEL on myöskin katsonut, että tällä hetkellä ei ole mahdollista luoda, määritellä niitä raja-arvoja, mutta ehkä löydämme ratkaisu, joka toimii. Voitaisiin sisällyttää parlamentin kanta, joka liittyy sitä, että komissiolla vaatimus siitä, että se pitää harjoittaa jatkotyötä ja pyrkiä sitten katsomaan, miten nämä dieselmoottorin pakokaasut vaikuttavat, niin löydetään niille asianmukainen terveyteen liittyvä raja-arvo. Suhteellisuutta pitäisi pitää, pitää ottaa huomioon, jos pyritään samaan aikaan tulos, joka on tehokas ja saman aikaan myöskin saavutessa. Haluan vielä kerran kiittää esittelijää. Tulen tekemään tarkistuksia, jotka heistelevät ryhmäni kantaa. Thank you. Kiitos. Thank you, Mr. Kavis. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Espanjaa, kun kerran herra Rollanin kanssa olen kahteen Pekkaan tästä puhunut, kuten on perinteinen ollut. Kun nyt edustan tässä alleryhmää tästä aiheesta, ensinnäkin haluaisin kiittää tehdystä työstä, Tämä koskee sekä komissiota, joka on hyvän pohjan tarjonnut, kuten myös kiitos tästä ensimmäisestä ehdotuksesta Roläniltä. Totta kai se vielä vahvistaa ehdotusta ja vie hyvään suuntaan. Totta kai olen kovin tyytyväinen myös siihen aloitteeseen, jonka komissio on tehnyt. Ja tavoitteesta ja sitä hengestä, jolla on tätä perusteltu. Siksi olen kovin toiveikas. Ajatellaan tätä, kuten myös siinä ensimmäisessä vaiheessa, josta Roland totesi menestyksen saadun. Ikävä kyllä me olemme aika kaukana moraalisesti eettisesti näissä kysymyksissä. Ensinnäkin täytyy kohentaa sitä, mikä tilanne on, ettei tässä nyt olla työntekijöitä vastaan tai, tai vaaranneta terveydet, no se on nyt absurda. Kukaan ryhmä nyt ei ikkui maailmassa haluaisi asettaa kyseenalaiseksi sitä, että todellakin työntekijöiden terveys on ensisijaista. Eli tämä on kovin teknistäkin alaa, ja tasapaino tässä etsitään, kun asioita punnitaan. Kun tiedetään, kuinka paljon teknistä kehitystä on syntynyt, niin että tätä voidaan päivittää joka hetki. Ja tuki tässä puheenjohtajalle. Jos ajatellaan komiteoiden työ jatkuvasti kohenee kohdemistaan. Mutta tässä oikeastaan raja-arvoja määritellään ja siihen riittyy se, miten voidaan mitata. Miten tekniikka etenee, niin että on mahdollisimman hyvät mittavälineet. Ja sitten saadaan uusi raja-arvo, ja se ei ole kovin helppoa. Nyt todellakin siinä hengessä, että aina halutaan kohentaa tilannetta ja, jo käyttää järkiperäisesti tätä ennalta periaatetta – eikä sitten käytetä ihan noin vain kevytmielisesti näitä määräyksiä, niin onneksi on niin, että se, jo, kun tästä on keskusteltu osapuolten keskenkin, se antaa hyvän pohjan edistykselle. Kun ajatellaan tuotannon kahta osapuolta, ne ovat totta kai terveydestä kiitollisia ja kiinnostuneita, niin täytyy muistaa, että monet PK-yritykset, itse yrittäjä, omistaja, on ihan joutunut altistumaan samoihin tekijöihin kuin itse työntekijätkin. Ei pitäisi koskaan näitä teemoja ruveta välineellistämään. Työmarkkinoiden vuoropuhelussa kuitenkin ajatus siitä, että saadaan ihan teeninen tilanne aikaan, on paljon helpompaa tässä. Me voimme kyllä tukea myös paljon sitä, mitä herra Roland on tehnyt ja sitten sit on dieselehdotus tai joitakin muitakin näkökohtia, joita mekin vielä tulemme esittämään. Ja aina tietenkin rakentavassa hengessä haluan kuitenkin vakuuttaa, että kyllä tietoa tässä kerätään yhdessä muiden tovereiden kanssa, esittelijän, ammattiliiton edustajien kanssa. Ja sitten mitä tulee dieseliin, niin haluaisin päästä vähän yksityiskohtaisempiin puoliin myös komission näkökulmasta. Miten löytyisi tasapaino, että mihin saa puuttua, tai sitten halutaan kaikkien paras ratkaisu saada ilman, että tällä on kielteisiä vaikutuksia kokonaisuuteen. Mikä moottori on? Kiitos. Thank you, Mr. Kalliashambon. I'll give the... Kiitokset edustaja Kalvi Chavot. Seuraavana edustajalle Jari Jarik, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tukea herra Rolenin alustusta ja kiittää hänen tekemästään työstä. Tämä korjaa erittäin tärkeän puutteen, nimittäin, että direktiivitarkistuksen otetaan myös diesel ja sen vaikutukset. Ei tietenkään voi sivuuttaa 19 miljoonan työntekijän asemaa, kuljettajat, jotka ehkä altistuvat tälle. Pari perusteella usein on esitetty, jotta dieselmoottoreiden pakokaasut suljettaisiin tarkistuksen ulkopuolelle. Ensinnäkin yhtenä perusteluna on se, että uudet moottorit ovat vähemmän saastuttavia, parempia. Ikävä kyllä, kokemus on osoittanut, että syytä on aika vahvan epäilyyn. Toiseksi pensopyreeni, joka on yksi syytetyistä aineista, olisi vain pienessä osassa tässä näissä polysyklisissä aromaattisissa hiilivedyissä, kuten Roland totesi, ja ja hankala myös toksikologisesti selvittää. Tarkistamisessa altistuminen polysyklisille aromaattisille hilvelyille rajoittuisi vain ihon kautta tapahtuvan altistumiseen. Kuitenkin, kuten herra Roilan on ehdottanutkin, on syytä korostaa myös tässä ennalta varautumisen periaatetta periaate on oltava johtotähtenä tekstissä altistuminen eri etyleeneille, esimerkiksi formaalmehydille tai sitten polysyklisillä romanttisella hiilivedyllä. Kaikki tämä täytyy miettiä uudelleen, kuten EAYkin on peräänkuluttanut. Eikä pidä unohtaa myöskään terveyshenkilöstöä, jotka kärsivät syövästä, altistuttua näille aineille. He, usein on kysymys siitä, että nämä aineet tuhoavat soluja, kun he käsittelevät eri välineitä. Kiitos herra Rolänille siitä, että häneltä varautumisen periaatetta on pitänyt niin hyvin tapetille, muun muassa 18 tarkistuksessa. On todellakin hyvä säännöllisesti tätä tarkistaa, kuten hän totesi itsekin. Näin voidaan huomioida myös kehitys. Lääkäreiden, tutkijoiden näkemykset, ammattiliittojen näkemykset. Olen aivan samaa mieltä siitä, että, hän, että korostetaan nimenomaan myös ennaltaehkäisyä ja valvontaa. Ehkä voisi olla hyödyllistä lisätä viittaus jatkotyöhön prototoksisista aineista. Se on jatkossa varmasti yksi suurimpia haasteita ihmislajille, niin että meillä on jatkuvia terveystarkastuksia henkilöstölle, varsinkin terveydenhoidossa, jotta näitä rajaruja noudatetaan asianmukaisesti. Ehkä me tästä teemme vielä tarkistuksenkin, jotta voidaan vahvistaa tätä tekstiä. Thank you. I'll give... Kiitos. Nyt Karima Deli, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Herra Rola, päivää. Kiitos työstä. Minä sanon ihan yksinkertaisesti. Kiitos työstänne. Tässä ollaan nimittäin, kun varsinkin puhutte dieselmoottoreiden pakokaasusta, niin herra esittelijä, te olette nyt korjaamassa tätä valitettavaa puutetta, kun ajatellaan komission poliittista rohkeutta, niin että sinne tulevat todellakin myös liitteeseen yksi dieselmoottoreiden pakokaasut. Komissioehdotuksessa nämä jätti ulkopuolelle. Ja ryhmäni, minun nimissäni, tekikin jo tarkistuksia jo ensimmäisessä vaiheessa keskusteluja. Ja ei siis mitään katumusta. Komissio ei oikein ole nyt asian tasalla. Parlamentti Dieselgatein osalta teki oman tutkimustyönsä. Ja siellä voitaisiin nyt mainita edes diesel ja kuten te teettekin, herra esittelijä, ja kiitos siitä. Mutta Euroopan komission olisi nyt tajuttava, mistä luvista on kyse. Ja todellakin lukuja tässä on pidettävä esillä, ja ikäviä lukuja, hyvät kollegat, joka vuosi, joka ikinen eurooppalainen altistuu aiheuttamalle saastumille verrattuna 19 miljoonaa henkilöä, kuten herra Jaarik totesi jo. 19 miljoonaa palkansaajia, jotka yhä enemmän altistuvat ammattinsa vuoksi tälle. Kun WHO on dieselin pannut karsinogeenien luokkaan, siis varmoihin, se ei ole mitään todennäköistäkään enää, vaan ihan varmaa. Ja ihan vielä eilenkin, kun lehtiä luki, varsinkin ranskankielisiä lehtiä, uusi skandaali tuli dieselin osalta, Fiat Chryslerin osalta, ja siinäkin vahvistetaan se, jonka me olemme vahvistaneet jo aikoja sitten. Oli kyse sitten kuluttajista, kansalaisista, palkansaajista. Me olemme kaikki samassa veneessä dieselvalheiden osalta, ja myös ajatellen tämän aineen vaarallisuutta – Eli pakokaasujen ottaminen mukaan direktiivin soveltamisalaan on vähimmäisvaatimus. Ja minä en yleensä vieläkään tajua, milloin komissio herää. Mitä te tässä odottelette? Asbestin kaltaista draamaako? Mitä te oikein odottelette komissiossa? Niinpä herra esittelijä pitää paikkaansa, että diesel olisi vain ihan vähimmäisvaatimus tässä räjähtävässä kokteilissa, johon altistuvat työntekijät. Pitäisi mennä pidemmälle, kun nyt neuvottelut käynnistyvät. Ainakin olen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi olla tässä nyt ajan tasalla ja kantaa vastuunsa lainsäätäjänä. Siksi me olemme tehneetkin tarkistuksia. Niiden myötä voidaan toimia viipymättä, kun on kyse vaarallisesta aineesta, myös esimerkiksi perimälle. Ja bisfenol A on yksi esimerkki, jos ajatellaan kemiaviraston tietoja. Ja sitten toinen tarkistuksemme todella huomioida myös erityistarpeet riskialtissa väestön osissa, varsinkin naiset, jotka ovat raskaana, ja myös kohdun suojelu. Sikiön suojelu ja lisäksi esitämme myös toimia altistumisarvoille hyville käytänteille Euroopan unionissa. Totta kai tämä koskee paitsi dieseliä, Alankomaat suojelee enemmän kuin Saksa, toisin kuin on todettu esittelen perusteluissaan. Olen sitä mieltä, että joudun sanomaan teille, herra esittelijä, että mietin tuli mitenkään vähäinen. Jos te haluatte, että parlamentti ja valiokunta palauttaisi luottamuksen suojelevaan Eurooppaan, niin meidän täytyy kyllä päästä paljon korkeammasta tavoitetasosta yksimielisyyteen työntekijöiden suojelemisessa. Palkan maksaminen ihmiselle ei anna työntek- työnantajalle oikeutta saastuttaa näitä työntekijöitä. Työmarkkinaosapuolten parissa yksimielisyyttä on anta, luonut eniten se, että pidetään mielessä se, että on saatu kuitenkin teknistä kehitystä aikaan paljon epäilemättä. Mutta tätä pidetään varautumisen periaatetta ei pitää noin vain sivuttaa olankohatuksella. Kyse on ihmisten terveydestä. Ihmiset eivät ole mitään koeeläimiä. Ei voida todellakaan sallia. Että kun minä olen lopettelen jo puheenjohtaja, että kun on tehnyt työtä vaarallisten aineiden kanssa 10, 20, 30 vuoden ajan, niin sitten menee eläkkeelle ja sitten on nämä viisi, kuusi vuotta elinaikaa, kun nimenomaan tein työtä oloissa kemiallisten aineiden kanssa, joka ei mitenkään hyödytä minun työtä, niin miettikääpä tätä komissiossa. Ja diesel, vakuutan teille, se taisi olla vasta alkanut ja siitä me emme luovu. Merci, monsieur Roland. Kiitos, herra Roland. Thank you. I cannot... Kiitos. IFDD e ei taida olla edustettuna tässä kokouksessamme, joten puheenvuoron saa edustaja Melä ENF:stä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Roläänille mietinnöstä. Kaksi huomautusta ensinnäkin muotoon liittyen. Alun perin viisi valiokuntaa halusi osallistua asian käsittelyyn, neljä päätti olla antamatta lausuntoa, viides ympäristövaliokunta antoi minulle mahdollisuuden olla tässä valmistelijana toista kertaa. Kuitenkin tämä vain ollaan kohatuksella sivuutettiin hyvin epädemokraattisissa oloissa. Se oli vahinko. Kyse on kuitenkaan täydentävästä ulottuvuudesta, mutta varsinkin siitä syystä, että minun ensimmäisessä lausunnossani aivan selvästi toin esille ennalta varautumisen periaatteeseen liittyviä tarkistuksia. Tämä koskee varsinkin niitä molekyylejä, jotka nyt ovat tässä toisessa versiossa mukana. Kaikki tämä vaikuttaisi aika naurettavalta, eli sitten oli kyse niin vakavasta aiheesta. Ja sitten toiseksi tilanne on erittäin vakava. Olen aika hämmästynyt että puhutaan niin paljon dieselistä, kun kaiken kaikkiaan syöpäaiheuttavat aineet huomioiden ja todellakin työperäisiä syöpiä on yhä enemmän niin, että siellä on monia tekijöitä mukana. Usein on kyse tilanteista, joissa joudutaan maksamaan korkea hinta ihmisten terveydellä. Jo 50 vuotta sitten sitten kuitenkin yritykset noudattivat hyvin maltillisesti näitä sääntöjä. Nyt sanotaan, että meillä on raja-arvoja, joita on noudatettava. No se nyt on ihan selvää se, paitsi että jos raja-arvot ovat usein aika hankalia noudattaa, niitä ei noudata siitä syystä. Ja se johtaa siihen, että työntekijät eivät saa samanlaista suojaa kuin aiemmin. Tai sitten yritykset sulkevat ovensa. Jos ei ole todellista valvontaa, ei tässä päästä puusta pidemmälle. Varsinkaan kun jos yritykset rikkovat säännöksiä, niin työntekijät lisää lisäongelmaan. Eli monilla, minä tästä jo otin esille, että monilla on vaikeuksia saada oikeuksiaan toteutetuksi, kun, on, kun ei tiedä kuinka paljon on saastuttamisväyliä, kuinka paljon aineita on, minkälaiset ovat ympäristöt ja, ja maittakin on eroja. Ja se, että työperäiset sairaudet ylipäätään tunnustetaan, niin se on varsinainen päävaiva monelle. Eli todellakin silloin, kun joku varsinainen niiden kanssa on tekemisissä, niin oikeuksia pitäisi pystyä toteuttamaan. Se on kuitenkin hyvin valitettavassa tilanteessa. Totta kai halutaan päästä nopeasti eteenpäin kaikkien molekyylien kanssa. No totta kai dieselkin, kuitenkin edellytyksiin, jotka ovat järkeviä se on laille levinnyt eikä se kohdistu mihinkään tiettyyn ammattiryhmään ja sitten altistumista tapahtuu myös työn ulkopuolella. Ja sielläkin törmätään ongelmiin oikeuksien toteuttamisessa työntekijöiden parissa. Jos liian nopeasti ja liian hyvin haluaa jotain tehdä, niin voi olla, että ei se ole työntekijöiden edellytettyjen mukaistakaan. Minä toivon, että ihan sydämellisesti ja tehokkaasti tehdään työtä tässä herran Olenin kanssa pragmaattisesti. Kiitos. Uh, I'll give the floor to, uh, uh, Seuraavaksi puheenvuoro komission edustajalle. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rata äänille erinomaisesta luonnoksesta, joka pohjustuu sille, mitä te jo saavutitte, rouva puheenjohtaja, ensimmäisessä tarkistuspaketissa, joka koski tätä direktiiviä. Tämä on tietysti hyvin voimakas direktiivi. Ja siihen on sisällytetty, sanoisin, sanoisin tällainen hankala menettely, joka on hyvä menettely, jossa on mukana puolet, tieteen yhteisö, jäsenvaltiot ja niin edelleen. Tämä on tällainen neljän vaiheen kuuleminen, jossa työmarkkinoiden osapuoli sitten siis on tieteellinen neuvonanto, sitten on kolmen osapuolen vuoropuhelu, sitten on vaikutusarvio ja sitten meillä on juridinen analyysi komissiosta ja sitten teemme esityksen. Ja kuten näimme ensimmäisen paketin yhteydessä, minkä pitäisi nyt muodollisesti tulla hyväksytyksi. Se on täällä jo hyväksytty ja neuvosto hyväksyy sen luultavasti viikon kuluttua. Tässä prosessissa olemme iloisia nähdessämme, että parlamentti on kunnioittanut prosessia ja voimme nähdä tästä Rovon läänin luonnoksesta, että on nyt jo paljon parannuksia siinä, miten kuvataan tätä prosessia, mikä uskoakseni on erittäin hyödyllistä. Mitä sitten tulee lopputuloksiin tai mitä me haluamme saavuttaa. Tämä on jatkuvasti liikkeessä oleva suunnitelma. Me olemme investoineet tähän paljon resursseja, olemme saaneet tämän todellakin kuntoon, olemme tehneet, käsitelleet eri aineita ryhminä, en voi käsitellä kaikkea yhtä aikaa, koska arviointien täytyy olla vakavia tämä ehkä aiheuttaa hiukan turhautuneisuutta, sanotaan, että pitäisi olla lisää aineita käsiteltävänä, mutta joudumme käsittelemään tämän askel askeleelta. Mitä tulee sitten itse direktiivin ja sen vaikutuksiin, on hyvin tärkeää nähdä, että kun sisällytetään prosessista syntyvä tuote, niin kuin otettiin eh, edellisenkin mietinnön yhteydessä, joka koski tiettyjä kristallisoituneita eh, aineksia, niin että voidaan katsoa, mitä korvaavia aineita on olemassa tälle tuotteelle. Tämä direktiivi ei tee tässä mitään kompromisseja. Jos jokin aine lisätytetään, on välttämätön tarve sitten korvata se jollakin toisella aineella. Ja siksi meillä pitää olla tämä hyvin vakavasti otettava prosessi sen varmistamiseksi, että me tiedämme, mitä voidaan mitata, mitä vaikutukset ovat ja niin edelleen uskoakseni te olette tätä kunnioittaneet hyvin sekä ensimmäisen mietinnön että tämän mietinnön yhteydessä. Mitä sitten tulee erityisiin eri aineisiin, pidämme arvossa hyvin täsmällistä prosessin kuvausta. Se on hyvä. Mitä sitten tulee diiseliin, on tärkeää tie- todeta, että nämä tieteellisen komitean lausunnot ovat julkisia – ei niihin ole helppo, niin ole helposti saatavilla, mutta ne ovat julkisia. Toivon, että ei ole mitään ymmärrystä, haluan varmistaa, että ei tule mitään väärinkyskerityksiä asiasta. Ja tässä prosessissa tämä tieteellinen neuvonanto keskittyy standardeihin, moottoristandardeihin, joten kaikki lausunnot, jotka on annettu ja kaikki työ, joka on tehty tässä kolmikanta yhteydessä siihen sitä kaikkea koskee tämä, jos haluatte, rajoitus. Sitten kun tulemme esittämään direktiivin, tämä koskettaa tietysti komissiota siksi, että me en voi direktiivin puitteissa löytää mitattavissa olevaa laillista tapaa, jonka kautta voitaisiin määritellä arvo, joka liittyy tietyn tyyppiseen moottoriin. Ja siksi päätös oli tehtävä, niin kuin hyvin kuvasitte herra Holään tässä mietinnösluonnoksessa, että, joka johti siihen, että emme voineet sisällyttää tätä tähän esitykseemme. Meitä kiinnostaa jatkotyö tässä. Haluan niitä tukea, tukeudumme teidän työhönne, tuemme sitten ja vuoropuhelu, joka tulee sitten sekä kun tämä on hyväksytty mietinnössä, neuvostossa, niin että voidaan katsoa, miten tämä toimii tulevaisuudessa. Olemme hyvin avoimia tälle, mutta haluan selittää, että komission jäsen Tyssenillä ja tällä komissiolla on voimakas tahto saada Aika vakavasti otettava, mitattavissa oleva ehdotus, ehdotus, jolla ei ole vaikutuksia, jolla sillä ei alun perin haluttu olevan. Olemme pitkälti teidän linjoillaan, mitä tulee ajatteluun, ja olemme sitä mieltä, että mietintö on hyvin valmisteltu. Kiitos. Mikrofoni. Oui, euh, quelques éléments. Ihan nopeasti muutama seikkaa. Aihepiiri on tavallaan helppo, koska yksikään ryhmä ei halua mennä sivuraiteille. Haluamme järjestelmän, joka toimii suojelen työntekijöitä ja palkansaajia. No sitten se tietenkin on vähän monimutkaisempi, koska totta kai tähän liittyy tekniikkaa ja kaiken lisäksi monimutkaista tekniikkaa. Eli ei voida kyllä sivuttaa tätäkään monimutkaisempaa puolta. Totta kai dieselmoottorit vakokaasut on yksi juttu. Se koskee niin montaa ihmistä. Mittakaava on niin suuri tässä ongelmassa. Minä halusin päästä eteenpäin ja siitä on kyllä selvityksenkin olemassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Katsotaan nyt mikä on paras tapa hoitaa ne ainakin saadaan sellaiset rajarvot, jotka suojelevat työntekijöitä, jotka on myös varmennettavissa ja mitattavissa. Sitten uudet moottorit. Todellakin paljon on edistystä saatu, mutta jos uudet dieselmoottorit aiheuttavat vähemmän ongelmia, niin ei välttämättä kuitenkaan raja-arvoja ajatellen. Sitten mitä tuli muita aineita esille, niin pitää paikkaansa tässä olla malttamattomia. Komissio on ihan oikeassa, kun sen on pannut merkille, että haluaisi enemmän aineita ja tarvitaan paljon enemmän aineita. Ja moni ajaa montaa ainetta, mutta tässä tarvitaan kunnon menetelmä, vakavasti otettava menetelmä. Minä ainakin olen varma siitä, että me tarvitsemme jatkuvan tarkistamismenettelyn. Siksi en ole esittänyt juurikaan lisäyksiä todellakin tapasin monia työntekijöitä, jotka tekevät myös terveydenhoidon parissa työtä ja myös käsittelevät äh, myrkyllisiä aineita. Siis ihmiset, jotka hoitavat niin, että estävät muita kuolemasta syövästä ja asettavat itsensä vaaraan, kun käsittelevät aineita, joiden kanssa on siis tehtävää työtä. Ja sitten PK-yritykset. Se on tärkeä kysymys todellakin. Enrikki otti sen esille ei pk sen vähemmin saa suojella työntekijöitä, mutta erityishuomiota täytyy miettiä menetelmää ja tukea, jotta se olisi mahdollista myös pk-yrityksissä. Ne eivät ole ihan samassa tilanteessa kuin suuret yritykset. Valvontakin tuli esille, se on tärkeää. Myös seuranta, todellakin Jäärik esille ja Karimakin otti esille tämä seuranta syöpäsairauksien ilmeneminen oikeastaan tulee vastaan vasta sitten, kun enää ei ole työssä, ehkä eläkkeellä. Siinä ovat oman onnensa nojassa, nojalla. Täällä on myös taloudellista arvoa, kun ajatellaan, mitä kuluja tästä tulee. Taloudellinen kulu sairauksista, kuolematapauksista, niin se on ihan valtavaa. Myös kun ajatellaan mitä on eri arvoja ja määräyksiä jäsenvaltioissa, niin sehän johtaa kilpailun vääristymiin. Eli tässä tarvitaan samoja sääntöjä kaikille. Siinä tarvitaan yksimielisyyttä. Ja lopuksi vielä, no ehkä se mikä tässä tärkeää, että todellakin NEPSI-sopimus on aika hyvä, järkevä esimerkki. Toivoisin, että joskus me voisimme kaikkia toimijoita innoittaa – turvautumaan samanlaisiin menetelmiin ennakoiden. Kun näin teemme, niin varmasti vältytään monilta ongelmilta paljon helpommin yrityksissä ja aloilla, joissa on ennakoitu asioita, on oltu tavallaan jo liikkeelle ennen lakia. Se on ehkä parempi niin kuin lakeihin on vaikea sopeutua. Odotan tässä mielenkiinnolla eri panoksia kaikilta ja, ja kun komissiokin sanoi, että on tartuttava toimi, niin se on hyvä. Tässä on nyt tavallaan uusi luku ja uusi luku on tulossa, kun direktiiviä tarkistetaan jatkossakin. Ja nyt odotan mielenkiinnolla jatkokokouksia. Thank you, Mr. I think... Kiitokset, edustaja Hola. Tämäkin on tullut jo aiemmissa keskusteluissa esille viimeisten vuosien aikana. Pitäisikö meidän kilpailla unionin sisällä toistemme kanssa palkkojen osalta ja pääsemättä yhteisymmärryksen siitä, että samasta palkasta, sama palkka maksetaan samasta työstä samassa paikassa. Sama pätee myöskin karsonigeeneihin, eli kilpailemmeko ikään kuin polkimyynnin hengessä, eli että ihmisten työolot ovat huonommat joissakin valtioissa, toisissa maissa ollaan taas kunnianhimoisempia. Ajatuksenahan on, että EU-ssa emme lähde tällaiseen kilpailun laisinkaan. Oikein paljon kiitoksia. Työ jatkuu aiheesta valiokunnassamme vielä tästäkin eteenpäin. Tarkistusten jättämisen määräaika on 5. joulukuuta kello 12.00. Tarkistukset käsitellään 22. 23. tammikuuta ja työllisyysvaliokunnan äänestys toimitetaan 21. 22. helmikuuta 2018. Näin pääsemme eteenpäin. Me olemme kuromassa niin 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, nehän liittyvät vuoden 2016 vastuuvapauteen virastojen osalta. Tämäkin kuuluu edustaja Läänin salkkuun, joten olkapas hyvä. Kiitos. Teknisesti jo vähän helpompaa kuin edellinen. Tässä on kuusi lausuntoluonnosta 2016 vastuuvapaudesta, jotka nyt esittelen teille. Ne on toteutettu sen perusteella, mitä on saatu tilintarkastustuomioistuimelta kertomuksia. En tässä nyt käy läpi yksityiskohtia, mutta jotain kuitenkin otan esille, joita minä pidän tärkeänä. Ensinnäkin voidaan tyytyväisyydellä panna merkille, että tilintarkastustuomioistuin on lailliseksi ja sääntöjen mukaiseksi todennut ne toimit, jotka ovat Eurofoundin, Serefop ja, ja muiden tilien taustalla. Tässä on paljon työtä tehty näissä neljässä virastossa, erityistyötä, jotka kiinteästi liittyvät meidän valiokuntamme työhön. Sitä paitsi siellä on myös tehty lausuntoja ja rohkaisu tekemään työtä samaan suuntaan. Me tukeudumme myös siihen työhön, jota näissä virastoissa tehdään. Kiitos myös siitä, että 2016 näiden viraston, viraston kohdalla täytäntöpano toteutui, mutta tällä vuodelle siir, siirrot ovat olleet aika isoja kuin, isompia kuin kuviteltiin. Kiitos myös lisääntyvästä yhteistyöstä eri virastojen kesken. Tämän myötään luodaan yhteisvaikutusta. Nekin totta kai pystyvät tehostamaan omaa toimintaansa. Valiokuntamme hyväksyi joitakin kuukausia sitten myös kolmen viraston perusasetukset EU-ossa. Muun muassa se on tärkeää, kun ajatellaan tätä kolmikantaista luonnetta näissä virastoissa. Kansanviranomaisten työntekijöiden, työnantajärjestöjen aktiivinen toiminta on erittäin tärkeää näissä virastoissa. Mikään ei ole tietenkään täydellistä ja siksi korostan joitakin tilintarkastustuomioistuimen tekemiäkin huomioita. Ne on syytä huomioida, jos halutaan vielä parantaa tilannetta tulevina vuosina. Kuitenkin kaiken, kaiken kaikkiaan voin nyt jäädä kuuntelemaan teitä, hyvät ystävät. Ehkä tästä syntyy tiukasti rakentavaa keskustelua, että saadaan sopu näistä eri vastuuvapauksista. Kiitos esittelijöiden puheenvuoroon. SED, Sean Simon, olkaa hyvä. took me a while, sorry. Um... Se meni hiukan aikaa, anteeksi, niin kiitokset ja onnittelut Roläänille peripohjasta hyvästä työstä, josta olemme kaikki kiitollisia. Ja varmaan me kaikki, kuten hän totesi, olemme yhtä tyytyväisiä, että kaikki näyttää olevan laillista, säännönmukaista ja järjestyksessä, mikä on tietysti aivan erinomaista. Minä vain esitän muutaman pikaisen kommentin lisätäkseni siihen, mitä herra Hollään tässä on todennut, että erityinen tapaus, joka on Eurofound, siellä näyttäisi olevan erinomainen instituutio, jossa aste on sataprosenttinen ja minun kokemukseni on, ajatellen menneisyyttä, tässä tehtyä työtä parlamentissa, ne kaikkia kysymyksiä, liittyvät eh, epävarmoihin työolosuhteisiin ja vastaavaan heidän analyysissä ovat olleet erinomaisia ja erittäin suureksi avuksi. Mitä tulee sitten yleiseen budjettiin, yleistalousarvioon, siitä taas olisi syytä todeta, että 4,8 prosentin virhetaso mitä tulee kohesio taloudellisesti ja alueellisesti, on ainakin aivan liian korkeaa ja on vielä työtä tehtävä, ja olen yhtä mieltä Estilen kanssa siitä, mitä hän sanoi kohdassa neljä, että me emme tarvitse lisämekanismeja. Tarvitsemme parempaa olemassa olevien mekanismien toimeenpanoa. Mitä tulee sitten ETF, eh, e koulutussäätiön, niin tilat Torinossa eivät ole tyydyttävät. En ole käynyt näissä tiloissa. Kävin äskettäin Torinossa häissä, <laughs> mutta aina paikka, jossa minä kävin, oli, oli Unovierossa Bimbo-niminen paikka, mutta en sen kummemmin sitä tässä käsittele. Uh, tämä varmastikin on syytä selvittää tämä tilakysymys. Sedefopilla on 99,9 prosentin toimeenpanoaste, mikä puhuu selvää kieltä. Siellä tehdään hyvää työtä, josta me hyödymme täällä parlamentissakin. Ja lopulta työ, terveys- ja työtvoimisvirasto erittäin korkea toimeenpanoaste, ei yhtä korkea kuin vuonna 2015, mutta kuitenkin hyvin vakaata suoritusta jos, johon me kaikki voimme olla tyytyväisiä. Minun ei tarvitse voimaa sanoa enempää. Tilanne on hyvä ja hyvä mietintö esittelijältä. Thank you, Mr. Simon. Kiitokset kollega Simon. Edustajat Rebesius ei ole paikalla, ei se erää edustamassa – Onko kukaan muu ECR-riveistä paikalla? Ei, joten näin pääsemme Alden puheenvuoroon. Kaksi esittelijää. Sieltä löytyy edustajat Selimovic. Yleis- ETF: ETFään ja virastoihin liittyen. Olkapa syvä. Rouva että paljon kiitoksia. Alkuun saaneen kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä kyllä on erinomaisella tavalla tehty työ. Alkuun kiitokset tästä perustellusta lausunnosta tuomioistuimen puolelta ja komission ehdotuksesta korjaaviksi toimista ennustettavuuden parantamiseksi. Se on hyvä asia. Mutta panin merkille, että kaikki asiat, jotka ovat tulleet esille, niin ovat niitä, joita käytetään perusteluna muille komission tuleville ehdotuksille. Tästä voidaan toki varmaankin keskustella, mutta vasta tuonempana, sillä muut ehdotuksethan ovat sellaisia, että niitä käsitellään tuonempana, ei nyt. Nyt keskustelemme vastuuvapauskysymyksistä. Ja tästäpä syystä onkin valitettavaa, että kohesiovarautut varat, jotka on tarkoitettu huonommassa asemassa oleville alueille, niin sieltä löytyy vielä melkoinen virheaste, eli 4,8 prosenttia. Eli selkeästi tämän asetetun virhetasoraja-arvon yläpuolella. Ja vielä huolestuttavampaa on se, että jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä ongelmista. Eli on hyväksytty sellaisia maksuja, jotka eivät olisi toimille äh, tukikelpoisia. Yhtä lailla äh, rikkomukset julkisiin hankintoihin liittyen ovat ilmeisiä kolmasosa tai 168 projektia ovat osoittaneet, että tuloksellisuusmittaria on todellakin käytetty. Eli valvonta voidaan toteuttaa. Tällä hetkellä valvonta näyttää olevan aika lailla heikossa kantimissa. 42 prosenttia hankkeista ovat ilman tavoitteita tai indikaattoreita, joten sitä emme tietenkään voi hyväksyä. Eli lähes puolet projekteista, niiden osalta emme tiedä oikein mitä edes tarkastella. Eli miten hyvin ne ylipäätään toimivat tai miten tehokkaasti varoja on käytetty hyväksi, se on mahdoton tehtävä selvittää varoja pitäisi käyttää tehokkaasti ja meidän täytyy myöskin seurata varojen käyttöä. Niin kuin tuomioistuin esitti, niin komission ei pitäisi keskittyä vain ainoastaan maksujen korvaamiseen. Ja hallinnosta taakkaakin pitäisi kitkeä tilanteen selkiyttämiseksi. Pitemmittä puheitta vielä sen verran, että valvontajärjestelmä täytyy kehittää. Meidän täytyy EFT-säätiölle tarjota riittävät toimintamahdollisuudet, muuten se ei hyvä tulevaisuutta lupaa. Ja niin kuin tuomioistuin ilmoitti, niin kaikki 41 virasto ovat toimineet luotettavalla tavalla, mutta operatiivisen tehokkuuden osalta on vielä huomautettavaa ja budjettitarpeiden yliarviointi ja siirrot seuraavalle vuodelle aiheuttavat päänvaivaa. Yhtä lailla tärkeää on, että komissio pyrkii virtaviivaistettuun hallintojärjestelmään, joka perustuu tuloksellisuuskriteereihin. Vuoden 2016 lopussa vuoteen 15 verrattuna henkilöstöä on lisätty perustellen sitä uusilla tehtävillä. Se on tietenkin perusteltua, mutta meidän täytyy vielä katsoa asiaa, sillä Brexitin vaikutuksetkin pitää kuitenkin huomioida. Eli me olemme lisäämässä tehtäviä, lisäämässä henkilöstöä, mutta toisaalta budjettia leikataan. Ja varsinkin kun huomioidaan vielä, että virasto joudutaan siirtämään Lontoosta muualle. Me tulemme esittämään tietenkin tältä pohjalta omat tarkistuksemme. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä ja jäänkin odottamaan mielenkiintoista keskustelua muiden varjoesittelyiden kanssa. Paljon kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Edustaja Harkin, CDFOP, Eurofound ja muut. Or his very... Kiitos esittelijälle seikkaparisista lausunnoista. Ja lyhyesti minulla on tämä helpponakki, kuten totesitte. Tilien hoito on ollut säännönmukaista ja laillista. Sen pohjaltahan me lausunnomme valmistelemme. Korostitte myös korkeaa täytäntöpanoastetta, eli virastot ovat tehokkaita työssään ihan yksi juttu. Eurofundin ja henkilöstösääntöön liittyen siinä on edelleen kompastuskiviä. Se on viime vuosien aikana nähty joka kerta. Siitä voitaisiin ehkä käydä keskusteluja ja katsoa, jos se voitaisiin ottaa mukaan huomioihin. Ja lopuksi vielä enemmänkin ehkä kysymys valmistelijalle joko vuosi olen näitä varjovalmistelijana ollut tai valmistelen joka ikinen vuosi puhutaan myös siitä, että määrä rahoja siirretään suuri määrä jo vuodesta toiseen. Mutta me olemme huomanneet, että se on ihan hyvin perustelun tapahtunut. Aina siitä puhutaan vähän kilteisin äänenpainoin. Minä oikeastaan kysyisinkin, kun ajatellaan vuotuisuutta periaatteena – Pitäisikö siihen saada lisää joustoa? Vähän vaikuttaa siltä, että joka vuosi, kun samaa virsi toistetaan ja sitten tunnustetaan, että jos virastot haluavat selvitä työtaakastaan, niin joudutaan tekemään näitä siirtoja vuodesta toiseen. Jotenkin pitäisi löytää ratkaisu tähän, tai ainakin muotoilu, joka ei antaisi mitään kielteistä vaikutelmaa. Thank you. We'll... Kiitos. Tämä huomioidaan jatkokeskusteluissa virasto aiheesta. Vihreiden edustaja ei taida olla paikalla. Jean Lambert ei ole läsnä. Entäs Gue? Haluaako joku Guen riveistä sanoa jotain? Ei. Entä sitten EFDD? No, sieltä ei löydykään varjoesittelijää. ENFkään ei ole enää edustettuna tässä kokouksessa. Entäs komissiosta? Löytyykö sieltä edustaja, joka haluaa sanoa jotain? Ei. Joten sitten vain aikataulu. Kysymys 5. joulukuuta mennessä ja 23. tammikuuta hyväksytään ja sitten äänestys vastuuvaliokunnassa 19. maaliskuuta ja täysistuntokäsittely ensi vuoden huhtikuussa. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan 12. Kyse on komission valmisteluasiakirjasta aiheena Employment and Social Developments in Europe 2017, ESDE komission alustuspuheenvuoro. Edustaja Kaufman, olkaapas hyvä. Very much. Good morning. Kiitoksia kovasti huomenta. Hauska olla täällä. Ehkä esittäydyn ensin. Minä olen työllisyys- ja sosiaaliasioiden johtaja pääosastolta pari vuoden ajan ollut ja koordinoinut myös ohjauskautta, sosiaalista vuoropuhelua, analyysiä ja myös tämä maantieteellinen yksikkö. Hauskaa, että voin esitellä teille tänään yhdessä kollegojen kanssa, Joktersen ja Alice ja kanssa asiakirjamme lyhyeltä nimeltä SD, Employment and Social Developments in Europe. Kaksi uutta tässä kertomuksessa ensinnäkin aikataulu on muuttunut se tuli aikaisemmin loppuvuodesta ja nyt se tuotettiin jo kesällä, julkaistiin heinäkuussa. Kun tämä on rakenteellinen kertomus rakenteellisista asioista, niin ehkä se on parempi ajankohta myös hyödyttää poliittista keskustelua ja päätöksentekoa, eikä sitten vasta loppuvuodesta. Mutta yhtä lailla me olemme työmarkkina- ja palkkakehityskertomuksen siirtäneet. Se tuli nyt lokakuussa nyt eriytymiseen keskittyen. Ja varmasti tiedätte kolmannestakin kertomuksestamme, joka on työllisyyskertomus. Syyspaketista kuultiinkin eilen ja se kertomus oli siinä osana. Ja sitten toinen uutuustekijä. Tähän mennessä meillä ei ole ollut mitään kattavaa teemaa, nyt päätimme kuitenkin valita kattavan teeman, nimittäin sukupolvien välinen reiluus. Siihen palaan myöhemmin. Ajatuksena on, että ollaan tietoisempia tästä tärkeästä kysymyksestä. Ehkä voitaisiin antaa myös jotain erittelytaustaa päätöksentekijöille. En tiedä, missä tässä mennään. Pitäisikö klikatakin? So let me just briefly, uh, No ihan lyhyt yhteenveto SDstä, kun katsotaan sukupolvelista reiluutta eri näkökulmista, mutta sitä ennen SDssä on yksi osio, joka liittyy työmarkkinoiden kehityksiin, kehityskulkuihin. Vähän parannusta on nähtävissä, kuten varmaan eilenkin kuulitte paketin esittelyssä sitten katsotaan, mitä vaikutuksia täällä on, miten nuoret pärjäävät työmarkkinoilla noin sosiaalisesti ottaen. Ja sitten kaiken kaikkiaan voidaan todeta, no totta kai poikkeuksia aina on ja erojakin, mutta haittaa on tuloissa ja muutenkin, kun verrataan muihin ikäryhmiin. Sitten jos katsotaan väestön muutoksiin, muutoksia, niin on joitakin eh, seurauksia tietenkin tulevalle potentiaalille, kun ikääntymistä tarkastellaan. Tämä on kyllä selvitettävä, jotta hyvinvointitaso säilyisi. Ja sitten voimavarojen reilu jakaminen. Eli miten nuoret pärjäävät suhteessa vanhoihin, ei pelkästään nyt, vaan jatkossakin. Siinä tarkastellaan oikeastaan myös sitä, mitä tapahtuu ikääntymiselle ja sen kustannuksille, kuka kantaa kustannukset. Varmasti nuoremmat sukupolvet maksavat korkeampia maksuja, tekevät työtä pidempään ja vanhetessaan etuudetkin ovat vähäisempiä kuin mitä nyt on tarjolla vanhemmalle sukupolvelle. Oikeastaan nämä kaksi tekijää työmarkkinoilla ja mitä haita sitä työmarkkinoille ja mitä vielä eläkejärjestelmässäkin oikeastaan nämä vahvistavat toinen toisiaan. Lopputulema on vielä huonompi. Joitakin eläkeuudistuksia toki on jo toteutettu ehkä lisääkin niitä tarvitaan. Eli tästä käy selväksi, että me tarvitsemme enemmän ihmisten integrointia työmarkkinoille, lisätä tuottavuutta ennen kuin edes ruvetaan miettimään, minkälaisia poliittisia johtopäätöksiä tässä voi tehdä. Ei tämä olekaan niin kamala helppoa. Nyt meni liian pitkälle. Very quickly on the... Pikaisesti viimeaikaisista kehityskuluista. Ehkä tässä tärkein tieto tällä dialla on, että sitten 2013 on kohennusta tapahtunut työttömyysasteessa. Tehän tiedätte, että 0,8 prosenttiyksikköä kohentunut vuosittain. Se on 7,5 prosenttia EU-ssa kuten 2008 vuonna. Totta kai tässä on valtavia eroja, jos tässä otettaisiin korkeimmat ja alimmat luvut, niin totta kai se alle nelosen, 4 prosentin päästään Tsekin tasavallassa ja sitten Kreikka huippulukemissa. Eli tässä on selvä vaihtelu jäsenvaltioittain. Pitkäaikaistyöttömyyskin on laskenut hyvää vauhtia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 se on vakiintumassa, vähän kohentumaakin päin, jos ajatellaan esimerkiksi puutteessa olemista siinä laskemista sitten vuoden 2013. Entäpä sitten, jos on vähäistä työllistymistä, 2015 jälkeen on tapahtunut parannusta. Eli kaiken kaikkiaan köyhyysvaara tai syrjäytymisaste laskevat. 5,7 miljoonaa ihmistä Jos sitten vertaa alulukuihin, niin vaikka Euroopan 80, 20 tavoitteena oli päästä 20 miljoonaa vähempään köyhään, developments. Now coming back to what, why do we have this? Ja no sitten, miksi tällainen aihe valittu, sukupuolten välinen reiluus? Tästä nähdään, että elinolot ovat nousseet, elintaso kuitenkin. Totta kai tavoitteenakin on ollut se, että nuoret pärjäävät paremmin kuin me ja niin päin pois. Mutta nyt on käynyt selväksi, että tämä noususuunta ei olekaan itsestään selvää. Kriisi on jättänyt monen nuoren jälkeen. Siis ei vain juoria, vaan muitakin. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valkoinen kirja maaliskuussa osoitti, että vaarana on, että nuoret päätyvät heikompaan asemaan kuin vanhempansa ovat. Viime vuonnakin kuultiin komission puheenjohtajan Euroopan unionin tilapuheessa huolia nuorista sukupolvista. Tästä nähdään, että on mietittävä sukupolvien välistä, sukupolvien välistä reiluutta, eikä ole kyse vain kriisin vaikutuksista nuorin erityisesti, Nuorisotyöttömyyshän on edelleen kovin korkeaa. Kyse on myös väestömuutoksista, miten ne vaikuttavat suhteettoman paljon nuoriin. Ehkä tämä on laajempi kysymys kuin vain reilutta koskeva nuorten kohdalla. Totta kai täytyy miettiä, mikä on hyvinvointi jatkossa liittyy tietenkin luottamukseen toimielimiin ja EU-hun. Uh, now I'm going to just give you few... Seuraavaksi muutama kohokohta työmarkkinoilta ja eläkeasiasta. Sitten kollegat voivat jatkaa, toivottavasti pärjäävät paremmin tietokoneen kanssa kuin minä. No, työmarkkinan tuloksista. Siinä on jakoa, jakolinja ehkä työ sukupolvien välillä, jos ajatellaan ikääntyneempää väkeä tai nuorempaa väkeä, niin nuoret ovat kärsineet työttömyydestä enemmän. Se on nähtävissä dialta 90-luvun laskun jälkeen nuorten ja vanhempien työntekijöiden välinen kuilu on vain kasvanut kasvamistaan kriisin aikaan. Tässä on haastetta nuorille. Ei pelkästään tuloja ajatellen ja työelämän osallistumisen kannalta, vaan myös mitä mahdollisuuksia on kerätä osaamista, tuloja ja myös miten he osallistuvat eläkejärjestelmän kartuttamiseen, kuten nyt totesin. Paitsi mitä äsken jo selitinkin tässä No, täytyy miettiä, onko niin, että työura on yhä repaleisempi. 25-39-vuotiaat nuoret yleensä kärsivät heikosta työn pysyvyydestä, jos ajatellaan, että yhä vähemmän ihmisiä on yli 10 vuoden samassa työssä, varsinkin nuorten parissa on näin. Ja se osoittaa, että on lisää dynamiikkaa, mutta myös turvattomuutta. Kuitenkin muiden työntekijän kohdalla tilanne on aika vakaa. Ylipätevöityminenkin on yksi esimerkki nuorista. Ja sitten on myös siirtyminen ei-standardin työhön. Se on vaikuttanut eniten nuoriin enemmän kuin vanhempiin. Jos ajatellaan, että enemmän on osa-aikaista työtä ja se on usein tahdon vastaista, jos tietenkin itse niin haluan, niin se on ok. Sitten epävarmat työsuhteet, sekin on olennainen kysymys nuorten kohdalla. Eli tässä on paljon huolenaihetta. Ja varsin käytetään tilapäisiä sopimuksia, määräaikaisia sopimuksia, jotka ovat vastoin ehkä työntekijän tahtoa. Se liittyy tuottavuuteen, osaamiseen, tulotasoon, ja näin tuetaan myös julkisia menoja heikommin ja rahoittaa tulevia eläkkeitä. Eli eläkemaksuja kertyy yhä vähemmän. Viimeinen tie minun osaltani. Väestönkehitys nähtävissä on, että suuri osa ihmisistä ei ole integroitu täysimittaisesti työmarkkinoille. Nähtävissä on, että jos jatkuvasti on laskua myös väestön kehityksessä, tämä vähäinen integrointi työmarkkinoille naisten kohdalla, vanhempien työntekijän kohdalla, siirtolaisten kohdalla – niin voidaan nähdä, että verrattuna USAhan, jossa väestömäärä kasvaa, ei meillä enää ole varaa jättää ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Koska työtä tekevä väestön osa kutistuu ja siitä tulee valtavia haasteita, mutta tästä saa jatkaa Alessia ja Jörgsen jälkeen. Hi everybody. Hei kaikki. Ja nyt tämän mukavan johdannon ja yleiskatsauksen jälkeen tästä raportista minä keskityn hiukan syvällisemmin sukupolvien väliseen jakaumaan työmarkkinoilla ja mihin tämä mm, vaikutuksia tällä on nuorisolle. Ja tässä myös katsotaan, mitä voidaan sitten tehdä, mitä, mikä voisi olla politiikan rooli, miten politiikalla voisi olla merkitystä. Voimme nähdä tässä, että itse asiassa sukupolvien jakolinja näkyy eri tavoin. Olemme nähneet jo aiemmin taulukon, joka osoitti, että tämä työttömyyskuilu kasvaa ja näemme täydentävän kuvion, jossa on työttömyysluvut ikäryhmittäin 25-39-vuotiaat ja 44-vuotiaat. Siinä voitte nähdä, että kun katsomme näitä 25 29 vuotiaat tämä ei ole siis oikeastaan nuorisoa. Kun me keskityimme nuorempiin ihmisiin, mutta hyvin avoimella tavalla siis ihmisiä, joiden kanssa pitäisi olla jo integroituneita työmarkkinoille. Ja näemme, että nykyisin nuoret ihmiset, siis tämä vihreä linja, heidän työllisyystilanne kuvionsa on samannäköinen kuin aiemmissakin kuviossa, mutta voimme nähdä, että työllisyys iäkkäämmisten ihmisten osalta on parantunut. On huomattava pienenemistä työllisyyskuilussa. Ja nuoret ihmiset ovat hyötyneet eniten kriisistä. Heidän työllisyydensä on koro parantunut huomattavasti kuin iäkkäämpien henkilöiden ryhmässä. Tässä voimme nähdä nuorempien ihmisten osalta, että he kohtaavat huomattavia haasteita työmarkkinoilla. Ja nuo haasteet me tiedämme, että ne heijastelevat rakenteellisia muutoksia, samoin kuin kriisin perintöä. Ja kun menemme hiukan pitemmälle, näemme, että tämä yleinen eh, työmarkkinatilanne nuorempien ihmisten osalta näkyy siinä, että on yhä enemmän epätavallisia sopimuksia. Voi tehdä tässä kolme muotoa, eh, kolme siis tällaista epätavallista työmuotoa, josta yksi on osa-aikainen, väliaikainen, osa-aikatyö, pysyvä osa-aikatyö ja eh, epätavallinen määräinen täyspäikäinen työ, tässä on nähtävissä nämä eri vuosilta ja myöskin eri ikäryhmien osalta. Siis tällainen ei-standardityö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä vuoden 2005 ja 2016 välisenä aikana. Tässä on silmiinpistävää, että ihmisen osuus, jolla on tilapäinen työ, on lähes kaksinkertaistunut nuorten joukossa verrattuna ikä, iäkkäämpiin ja keski-ikäisiin, jos katsomme siis vihreää verrattuna siniseen ja keltaiseen. Voi, emme näe että tästä kartasta, mutta me tiedämme täydentävistä tiedoista, ja olemme maininneet sen jo aiemminkin, että sellaisten äh, tilapäistä työtä tekevien henkilöiden määrä, jotka tekevät sitä ei vapaaehtoisesti, on nuorten joukossa kasvanut. Miksi tämä on tärkeää? Se on tärkeää siksi, että se, että käytetään tilapäistä työtä yhä laajemmin, mikä saattaa myöskin vahingoittaa tuottavuuden kasvua ja se myöskin voi vähentää houkuttelevuutta hankkia lisätietoa, jotka liittyvät tähän työpaikkaan, jos he ovat tai ja tällaiset tilapäiset työntekijät, he saavat vähemmän, vähän mahdollisuuksia koulutukseen työpaikassa verrattuna he työntekijöihin, joilla on pysyvä työpaikka. Haluaisimme todeta myös, että työ, joka ei ole tällaista standardityötä ei välttämättä sinänsä ole ongelma. Se muuttuu ongelmaksi siinä vaiheessa, kun siihen liittyvät monet työttömyysjaksot tai kun siihen lisään liittyy alhainen palkka. Ja tässä näemme tällaisen epäsäännöllisen työn ja alhaisen palkan yhteyden. Sininen pol- palkki edustaa työntekijän osoittaa, jolla on normaali sopimus ja täysiaikainen työaika ja alhainen palkka. Ja vihreä palkki on työntekijän osuus, jotka ovat kahdella tapaa huonossa asemassa – Heillä on siis sopimus, joka ei ole tällainen standardikontrakti, ja sen lisäksi heillä on alhainen palkka. Nämä henkilöt, joita edustavat tämä vihreä palkivat niitä, joita me kutsumme henkilöiksi, joilla on epävarma, jotka ovat tällaisessa epävarmassa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Nämä antavat viitettä siis työntekijöistä, joilla on alhainen palkka. Luvut ovat kahdelta vuodelta, 2007-2014 ja kolmelta ikäryhmältä, näemme, että nuoremmat ihmiset ovat alttiimpia alhaisille palkoille kuin heitä vanhemmat työntekijät. Voimme myös nähdä, että on ollut huomattavaa kasvua epävarmoissa, epävarmojen työnte- työsuhteiden osalta kaikissa ikäryhmissä, ja tuo on ennen kaikkea liittynyt siihen, että yleisesti on lisääntynyt alhaisen palkan työpaikkojen lukumäärä. Jos sitten haluamme keskittyä myönteiseen viestiin, voidaan sanoa, että nuoret työntekijät ovat, eh, he näkyvät, vaikka he ovat mukana enemmän, tilanteessa, he enemmän tilanteessa, jossa on epävarmat vaikka, niin, niin tuo vihreä palkki, siis jossa he ovat kahdella tapaa huonommassa asemassa, se on suhteellisen pieni tuo heidän osuutensa, siis 2002 prosenttia vuonna 2007, 2003,7 2014, eli tämä on tämä suhteellinen hyvä uutinen kuitenkin. Kaikki tämä kriittinen, mikä koskee nuorten ihmisten asemaa työmarkkinoilla, on asia, jolla on vaikutusta. Tässä on ensimmäinen seuraus. Tosiasia, että nuoret työntekijät ovat sellaisia, että he ovat ennemminkin ei-standardityön suhteissa ja heillä on alhainen palkka – heijastuu palkkatyötuloissa ja siinä tässä näette sen, miten se jakautuu eri ikäryhmittäin. Katsokaapa siis suuntaa. Jos katsot ennen kaikkea suuntaa, joka liittyy vihreään palkkiin, joka on siis nuorimmat, nuoremmat työntekijät, nuoremmat ihmiset, näette heidän osuutensa työtulosta on vähentymässä ja se jatkuu nytkin vaikka olemme tarkistaneet tämän, vaikka me otamme huomioon siis myöskin demografian, demografisen kehityksen vaikut, väestön kehityksen vaikutukset, tämä siis johtuu suht, näky, heistu myöskin suhteellisista eh, eh, muutoksista, mitä tulee työntekijöihin ja myöskin työntekijöiden keskimääräisen palkan osalta. Yksi vaikutus tästä tilanteesta on se, että, että vaikutus on päätöksen, joka eh, talouden sitten perust, kotitalouden perustamiseen, vanhemmuuteen ja myöskin muihin päätöksiin, joita tehdään. Mitä me tiedämme, on se, että nuorilla ihmisillä on vähemmän taloudellista vastuuta talouden tasolla ja tuo johtuu monista tekijöistä. Ensinnäkin vuodesta 2000 lähtien on lykätty oman talouden muodostamista pysytään pitempään vanhempien kotitaloudessa ja vanhemmuus tapahtuu yhä myöhemmin. On tietysti suurta vaihtelua eri EU-jäsenvaltioiden välillä. Yksi todiste on myös sitten se, että vuodesta 2000 on lisääntynyt ää, se, minkä ikäisiä ovat naiset, jotka saavat ensimmäisen lapsen. Vuoden 2017 välisenä aikana olemme havainneet, että päätulon äh, hankkijat toitaloissa on yhä ikääntyneempi ja tämä ikääntyminen on nopeampaa kuin isä, koko yhteiskunnan ikääntyminen keskimäärin. Nuoremmat työntekijät he eivät heillä ei ole ketään, joka olisivat teistä riippuvaisia, siis tämä tarkoittaa, he ovat opiskelijoita tai eivät ole myöskään työssä välttämättä, heitä on, heistä yhä useampi elää yksin. On myöskin paljon todisteita, jotka osoittavat siitä, sitä, että mitä, mitä enemmän nuoret ihmiset altistuvat työsuhteille, jotka eivät ole tällaisia standardityösuhteita, se johtaa sitten myöskin myöhäisempään oman talouden muodostamiseen ja myöhäisemmän vanhempuuden. nä Tässä nähdään, mikä on tällaisen ei-standardityön osuus nuorten joukossa ja, ja keskimääräinen ikä, kun ensimmäinen lapsi syntyy. Mitä tulee siis, tässä on siis suhde, joka näkyy tästä vanhempuuden suhteen ja siis se, että sillä on myöskin vaikutuksia hedelmällisyyteen ja samoin sitten myöskin eläkejärjestelmien kestävyyteen ja kasvuun. Ja tämä totta kai osoittaa se, miten tärkeää perhepolitiikka on. Tämän annan kolkean puheenvuoron tämän kollegan eli Jörgille. Mitä voidaan siis tehdä? On lukuisia mahdollisuuksia toimia, sosiaalinen vuoropuhelu, sosiaalinen suojelu. Me olemme täällä keskittyneet siihen, miten tärkeä rooli on koulutuksella ja pätevyyksien lisäämisellä. Koulutuksesta on tulossa yhä tärkeämpää ja kuilu hyvin ja huonosti koulutettujen välillä on kasvanut. Ja tiedämme myös, että ajatellen muutoksia eh, työmarkkinoilla – tarvitaan yhä enemmän pätevyyksiä, mikä johtaa siihen, että on tärkeää, että on jatkuvia lisätaitoja ja nuorilla ihmisillä on enemmän houkutusta investoida koulutukseen nimenomaan tämän kuilun vuoksi. Ja vanhemmuustaustan vaikutus on hyvin tärkeä siinä, miten osataan korkeampaan koulutukseen. Eli on tärkeää saada aika yhtäläisiä mahdollisuuksia nyt tänä aikana, jolloin tapahtuu globaalistumista ja teknisiä muutoksia. Nyt Jörg saa puheenvuoron. So good morning. Um... Huomenta päivää ihan lyhyesti vain niin onko meillä varaa tähän? Me olemme havainneet, että nuoret ovat heikommassa asemassa, varsinkin työmarkkinoilla. Ja tämä on kyllä perusteltu kysymys. Eli onko meillä varaa tällaiseen? Muitakin haasteita on edessämme. Demografinen muutos, kuten täällä jo sanottiin. Mennäänpä suoraan itse asiaan. Työikäinen kansa, eli tämä mustaviiva, sitten punaisella niin sanottu aktiivinen Eli työ suhteessa olevat henkilöt, jos sitten vielä tämä vihreä, tässä näkyy tämä eroavaisuus, eli työttömät. Ja suurin ero punaisen ja työikäisen väestön välillä on se, että 70 miljoonaa ihmistä ei osallistu työmarkkinoiden toimintaan laisinkaan. He ovat siis kauimpana työmarkkinoista, jos ketkä. Ja tilannehan on se, että jos haluamme taata työllisyyden, niin meidän täytyy varmistaa, että mahdollisimman monet työmarkkinoiden ulkopuolella olevat saadaan työmarkkinoille. tarjoutunut muutama vaihtoehto sen suhteen, miten tässä tulee, tultaisiin toimimaan. Sitten tämä low active scenario, se tarkoittaa sitä, että aktiivisuusaste, eli työmarkkinoilla olevien määrä laske aikaisemmin. Tilanne oli, kuten tästä kaavakuvasta näkyy, kasvukäyrä on selvä, mutta jatkossa näin ei enää ole. Ja sitten tämä high activity skenaario, niin tämä on hyvin optimistinen olettamus, eli että naisten työssä, työssäkävien naisten määrä ja kasvaa ja muut tekijät, jotka ovat positiivisia, niin on tässä huomioitu, mutta tässä kannattaa aina muistaa se, että vuoteen 2030 mennessä kaikki ne, jotka kykenevät työmään, niin, tekemään työtä, niin ovat myöskin työmarkkinoilla. Eli tähän vaikuttaa työllisyystoimenpiteet. Kysehän on 30 miljoonasta työntekijästä. Eli poliittisilla toimilla voidaan ihmisiä saada työmarkkinoille – ja parannettua työllisyysastetta. No mitä tähän kasvukäyrään tulee, niin me olemme havainneet, että viime vuosina kasvu on ollut noin EU1 prosentti vuodessa ja kriisin aikana tähän tuli vain pieni katkos. Ja kriisin jälkeen vuodesta 2013 tilanne on muuttunut sitten, että me olemme ilmeisesti tässä taas tässä yhden prosentin kasvukäyrällä. Jos jatkamme tällä kasvukäyrällä, niin tulemme 2020 tavoitteen saavuttamaan, eli 75 prosentin työllisyysasteen. Mutta ongelmana on se, että ongelmat syntyvät vasta myöhemmässä vaiheessa. Tämä low activity-skenaario, eli jos ei mitään tehdä, niin siinä käy sitten niin, että kasvu ei ole mahdollista ja se tapahtuu hyvin nopeasti. Eli hyvin nopeasti vuoden 2020 jälkeen työllisyyslukemat heikkenevät, paitsi jos saamme ihmiset aktivoitua työmarkkinoille ja jos se onnistuu, niin voimme jatkaa tällä prosentin kasvukäyrällä kymmenenkin vuoden ajan. Eli tässä on mahdollisuus tarjolla. Noin kymmenen vuoden ajan voimme jatkaa tällä kasvukäyrällä. 2.30 tai heti sen jälkeen ollaan samassa tilanteessa kuin kymmenen vuotta sitten tämän alhaisen aktiivisuuden skenaario tilanteessa. Mutta mitä tulee kasvukäyriin, niin vaikka käyttäisimme kaikkia olemassa olevia mahdollisuuksia aktivoida ihmisiä, niin ajaudumme samaan tilanteeseen kymmenen vuoden päästä kuin mitä oltaisiin nyt tässä alhaisen aktiivisuuden skenaariossa. Ja tämä vaikuttaa tietenkin myös kasvuun. No katsotaan ihan lyhyesti näitä lukemia. Tämä on ihan yksinkertainen yhtälö. PKT-kasvu, eli tuottavuuden kasvu ja työllisyyden kasvu, jotka on huomioitu siinä. Ja tässäkin ollaan aika vakaalla tasolla. Yksi prosentti kasvusta liittyi työllisyyden kasvuun ja tuottavuuden kasvuun. Sitten kriisin aikana tämä muuttui hiukan, mutta unohdetaanpas kriisi ja siirrytään suoraan kriisin jälkeisen aikaan. Tilanne ei nyt ole aivan täysin sama, mutta se muistuttaa kuitenkin kriisiä edeltävää aikaa, eli aika lailla vakaalla pohjalla ollaan kahden prosentin kasvu, yksi prosentti yksikkö työllisyydestä ja alle yksi tuottavuuden kasvusta, eli tämä näyttää olevan aika lailla vakaalla pohjalla, ja nyt voisi olettaa tulevaisuuteen peilaten, että No miksi BKT 2 prosentin kasvu voisi jatkua tuonnempanakin? Esimerkiksi jos tavoitteena on 2 prosenttia kasvua hyvinvointiyhteiskunnan takaamiseksi, No jos vaikka pysytään 1,5 prosentin tasolla, niin se ei tyydyttäisi kovinkaan montaa poliitikkoa. No mitä tämä edellyttäisi? Jos työllisyyden kasvu on negatiivinen hyvinkin pikaisesti, niin se johtaa siihen, että työttä, tuottavuuden on kompensoitava tämä lasku. Ja me joudumme siihen tilanteeseen, että tuottavuuden kasvu pidemmällä aikavälillä sen on ö, kaksinkertaistuttava. Nykynuoret ja tulevat sukupolvet joutuvat tuottavuutta nostamaan huomattavassa määrin. Korkea skenaario kyllä tässä kompensoi, mutta kymmenen vuoden päästä tilanne on sama. Eli että tuottavuutta on oikeastaan lähes kaksinkertaistettava Ennen mitä myöhemmin näin käy, riippumatta siitä, miten optimistisia olemme työmarkkinoiden osalta. Miten tämä liittyy sitten sukupolven väliseen oikeudenmukaisuuteen? Kenenkä on lisättävä tuottavuutta? Nuoret, ne nuoret, jotka täällä jo mainittiin, jotka ovat työmarkkinoilta ikään kuin syrjäytyneet. Herääkin kysymys, että voivatko he saada oman osansa tästä suuresta kakusta. Ihan lyhyesti vielä seuraava skenaario jos EU olisi yksi maa, jos olisi vain yksi eläkejärjestelmä, ja kaikki 20-65-vuotiaat olisivat työmarkkinoilla ja yli 65-vuotiaat olisivat eläkeläisiä ja eläke olisi 47 prosenttia keskipalkasta, eli mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja silloin tilanne on aika lailla helppo laskea, eli eläkejärjestelmään olisi aktiivisten maksettava 14 prosenttia, jotta kaikki menot ja etuudet voidaan maksaa. 14 prosenttia, mutta voimmeko pysyä tällä tasolla ottaen huomioon tämä demografinen muutos? Tuskinpa. Jos katsotaan tätä sinistä viivaa, eli työskäyvien määrä tai työikäisen väestön määrä ja sitten yli 65-vuotiaiden määrä, eli eläkeläisten määrä. Eli jos haluamme pysyä tässä 40 prosentin käyrällä, niin se tarkoittaa sitä, että jos muutoksia ei tehdä, niin osallisuutta on lisättävä lähes kaksinkertaiseksi. Ja jos ajatellaan työvoimakustannuksia ja nettopalkkoja, niin tämä on aivan utopistista. Joten tämä ei voi toteutua ja se tarkoittaa sitä, että kompensaatio toteutuu eläkkeitä leikkaamalla. Ja tämä todellisuus on jossain näiden kahden ääripään välissä. Jatkossa tulee nimittäin käymään niin, että demografinen muutos aiheuttaa sen, että poliitikot ajattelevat, että maksujen lisääminen on pakon sanelema varsinkin kun otetaan huomioon kasvavat työvoiman kustannukset. Mutta on tietenkin selvää, että yli 20 prosentin lisämaksuja ei voida hyväksyä. Ja se tarkoittaa taas sitä, että silloin voidaan pitää eläketaso 40 prosentissa. Kun pääsemme 20 prosenttiin, niin eläkeläiset eivät joudu enää maksamaan lisää, koska hyväksyvät alennetun eläkkeen. Eli demografinen muutos rahoitetaan tulevilla eläkemaksajilla. Toisten vain pitää hyväksyä korkeammat maksuosuudet. Tietenkin voidaan pohtia, onko tämä reilua. Niin, nyt ihan Lopuksi vielä. Eli tiettyinä vuosina syntyneet ihmiset, eli vuonna 1997 syntyneet nykynuoret, niin he koko elämänsä aikana tulevat maksamaan keskimäärin enemmän, huomattavan paljon enemmän kuin tällä hetkellä työskentelevät. Ja samat nuoret tulevat myöhemmässä vaiheessa eläkeläisinä joutuvat hyväksymään paljon alhaisemmat eläketasot kuin nykyeläkeläiset. Eli tässä on tämä kaksinkertainen taakka. Eli nykynuoret, eli tulevaisuuden eläkeläiset, joutuvat kantamaan kaksinkertaisen taakan. Eli jos jokainen työskentelisi yhden vuoden pidempään, sehän näkyisi heti laskelmissa. Eli vain yksi lisävuosi tarkoittaisi sitä, että eläkkeitä voitaisiin nostaa. Eli meidän täytyy aktivoida ty- ihmisiä pysymään pidempään työmarkkinoilla ja siinäpä kaikki. So, um, I will take one more minute. No niin, omalta osaltani vielä ihan lyhyesti. Mikro? Mikrofonikko. Vielä yksi. Uh, social dialogue. Luku, joka käsittelee työmarkkinaa, osapuolten vuoropuhelua. Luku osoittaa, että nuoret ovat vähemmän järjestäytyneitä. Se on varsinkin yksityisten palvelujen alalla nähtävissä. Todennäköisempää, että nuorilla on määräaikaisia sopimuksia ja palkkakin ovat alhaisempia. Sitten seuraava dia osoittaa, että nuoret todennäköisesti ovat vähemmän todennäköisesti mukana sellaisissa sopimuksissa, jotka kattavat kaikki työntekijät. Eli työntekijät ovat vähemmän edustettuina liitoissa. Ehkä pitäisi miettiä tätä edustuskysymystä uudelleen. Ja sitten seuraava sivu. Mitä on tekeillä työntekijöiden ja työnantajien voimin? niin että nuoria ja vanhempia saatetaan yhteen. Aktiivisen ikääntymisen sopimus, siihen en mene sen enempää. Ja todellakin tässä jo haasteita hahmoteltiinkin tarkemmin työmarkkinoilla, eläkejärjestelmissä, mutta totta kai kun tehdään ratkaisevia päätöksiä elämässä, päätöksentekoon liittyvät suositukset, osaaminen ja niin edelleen, niitä jo on. Ja sitten sosiaalisen pilarin julkistaminenkin on jo esillä. Sitäkin tärkeämpää se on, että voidaan lähetä jäsenvaltioita niin, että voidaan kohentaa sosiaalista tilannetta jäsenvaltioissa. Mutta sukupolvien välinen ajatus on hyvä pitää mielessä muutenkin, että nuorilla on parempia näkymiä. Mitä julkiset laitokset voivat tehdä heidän hyväkseen? Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Valitettavasti emme saaneet vielä tähän mennessä näitä kalvoja käyttöön. Olisiko mahdollista saada niistä kopiot? Näin ne voitaisiin jakaa niille jäsenille, jotka eivät päässeet päiväisen kokoukseen. Niistä olisi kyllä meille hyötyä. Eli että meillä olisi luvut käytettävissämme. Kiitos ennakkoon jo niistä. Haluaako joku kommentoida kuulemaansa? Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Comme... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin teidän lainanne kiittää komissiota alustuksesta Todella mielenkiintoista tietoa, jota me tarvitsemmekin, kun ajatellaan kriisin edeltävää aikaa, niin niistä jo puhuttiin paljon ja nyt kriisi on vielä kärjestänyt, mutta nyt jälleen asia on unohtunut. Tähän liittyy kaksi tärkeää näkökohtaa näissä alustuksissa. Ensinnäkin nykytilanne. Sen tiedämme pääosin ja te tuotte siihen täsmennyksiä. Sitä paitsi, mitä te toitte esille, niin tilanne oli jo huononemaan päin ennen kriisiä. Esimerkiksi nuorten työsuhteiden heikentyminen ja myös ikäihmisten aseman heikentyminen näkyy jo ennen kriisiä. Ja vielä yksi hämmästyttävämpi asia verrattuna siihen, mitä te totesitte. Jos ajatellaan sukupolvia, joka maksaa, on siinä välissä 35-55-vuotiaat yksinkertaistaen. Jos ei mitään tehdä, vaarana on, että tässä joudutaan tilanteessa, kun nuoret jo ovat tilapäisissä työsuhteissa, niin vanhemmat edelleen auttavat heitä sitten on eläkeläisiä, joita on myös autettava, koska eläkkeet pienenevät ja lapset auttavat. Ja sitten monissa perheissä on ehkä yhä vanhenevaa väkeä enemmän, 90-vuotiaita, kaikki ne vaikeuksien ja sairauksien ja heitäkin on autettava perheen voimin, koska julkisesti ei välttämättä kaikkia voida hoitaa. Tämä on tietenkin kärjistetty karikatyyri. Voi olla, että jatkossa joudutaan aivan kestämättömiin tilanteisiin. Jos on vain yksi aktiivinen työmarkkinoilla oleva sukupolvi, sitten edellä on nuorempi ja edessä vanhempi, joita kumpaistakin on osin autettava Totta kai pitäisi miten mitä nyt tehdä tässä tilanteessa. Olen samaa mieltä johtopäätöstenne kanssa. Jos vain ajatella maksujen korottamista, niin me sitä voida toteuttaa. Tai eläkkeitä leikkaamalla ei se myöskään onnistu. Ja molempia käyttäen ei sekään ole tyydyttävä ratkaisu. Jos ajatellaan tällaista poliittista kokteilia, niin eläkeiän täyttyessä siinä joudutaan asioita miettimään. Ehkä pitäisi lisätä sitten yli 60-65-vuotiaiden aktiivisuutta. Te toitte esille ajatuksen yhdestä lisätyövuodesta. Minä uskon tähän ratkaisuun. Sitä paitsi minä uskon myös liberaalina, että työ on jotain myönteistä, on hyvät syytkin sille, että voi tehdä työtä mahdollisimman pitkään, jos yleisesti ottaen tilanne kohenee väestön parissa, mutta ei se automaattisesti kuitenkaan toimi, jos ei työoloja muuteta. Mitä minä olen nyt nähnyt selvityksiä, niin esimerkiksi jos halutaan työelämässä olla pidempään, ohi 60-60 vuoden ikävuoden, niin jo 40-50 vuoden iässä, että he saavat tietoa myös toimista, jota ehkä tekevät sitten 65-vuotiaana. Jos raskassa töissä sanotaan, että tekee työtä 62-vuotiaaksi, nyt pitäisikin 65-vuotiaaksi, niin ei se ole mahdollista. Se väsyttää vielä enemmän. Ja yrityksetkään eivät sitä hyödy, koska työntekijöiden yksi henkilökohtainen tuottavuus laskee. Ja lopuksi haluaisin esittää kaksi näkökohtaa, jotka ovat laadullisia verrattuna teidän ehdotuksiinne. Ensinnäkin on todettava, kun te otitte esille myös koulutuksen, niin se on se elinikäinen koulutus, joka on ratkaisevaa, ei 20-40 vuoden iässä vaan yli 45 ja 50, 55 vuoden iän ylikin. Minkä tyyppistä toimintaa voi harjoittaa, kun on 64-5-vuotias? Kuitenkin huomioida se normaali kuluminen, tuo, se riippuu ammatistakin. Toinen laadullinen näkökohta, jonka haluan ottaa esille, liittyy siihen, että täytyy myös ymmärtää, että kun jäädään työelämän ulkopuolelle, niin voi ainakin ehkä jatkaa osa-aikaisesti. Eli kokoaikaisesti ehkä voi pari vuotta olla osa-aikaisessa työssä vielä. Mutta kuitenkin niin, että ihmiset kuitenkin saavat samat eläkeoikeudet osa-aikaisenakin. Ei muuten halua osa-aikaista työtä tehdä, koska siinä ikään kuin menetetään eläkkeessä. Tässä on iso joukko asioita, joita on mietittävä. On hankala luoda mitään pakettia, mutta ehkä tältä suunnalta ratkaisua löytyy. Ja ehkä lopuksi vielä yksi huomio. Alustuksesta puuttuu yksi asia. En tiedä, miten huomioitaisiin myös maahanmuuttoa. Te puhuitte ikään kuin suljetusta EU-sta. Kuitenkin tiedämme, että varsinkin tulevina vuosina maahanmuutto on merkittävää. Mitkä ovat sen seuraukset? Kuroaako se kuilua umpeen? En ole ihan varma. Ehkä siinä on miettimisen aihetta. Sen lisäksi, mitä te toitte esille, hyvin mielenkiintoista, ja kuten puheenjohtaja totesi, minäkin odotan mielenkiinnolla, että saan ne myös kirjallisesti, että voi paneutua niihin kunnolla. Thank you. I'll give the floor also. Kiitos. Edustaja Harkin, olkaapa hyvä. Ja sen jälkeen voitte yrittää vastata mahdollisimman laajasti näihin kysymyksiin. Kiitos, kiitos komissiolle tästä erinomaisesta esityksestä. Itse asiassa minun pitäisi nyt olla aivan muualla, mutta tämä oli niin mielenkiintoista, että, että minä minulle tuli sään tuli, että minulla oli todella jäätävä tänne kuuntelemaan, mitä teillä on sanottavana. Kollegani Osfo, eh, hän oikeastaan sanoi kaiken sen jo, mitä minä halusin sanoa, enkä jo toistaa sitä. Mutta olen yhtä mieltä siitä, että tämä aihe on asia, joka kuuluu meidän esityslistallemme. On monia muita asioita, jotka vievät meiltä aikaa, mutta tämä ei ole ollut niin keskeistä kuin sen pitäisi olla. Minun näkemykseni on, että meillä on todellinen vastuu varmistaa se, että kaikki sosiaaliset osapuolet, työmarkkinaosapuolet ovat mukana kaikissa ratkaisuissa, joita esitetään, koska he edustavat kaikkia sukupolvia, mikä on todella tärkeää. Useimmat ihmiset eivät ole tietoisia tästä kriisistä, joka on lähestymässä, ja meidän pitää välittää tämä viesti niin, että ei synny eh, mitään kiilaa sukupolvien välille. Se syyttely ei auta ketään, ja se ajaisi meidät itse asiassa vain siihen, että me kiirehtelisimme ratkaisuihin, jotka eivät ole kestäviä, eivätkä toisi sitä, mitä halutaan niiltä ratkaisuilta. Yksi taulukko, joka liittyy siihen, että kaksin, tai ratkaisuja kaksinkertaistetaan näitä maksuja tai eläkkeiden osalta ja muuta. Vaikka näin tehtäisikin, niin se ei vielä riitä. Ja katsotaanpa nyt joko sitä, että työskennellään pitempään, olen nyt mieltä kaikista kommenteista, jotka liittyvät siihen, että työpaikkoja pitäisi sopeuttaa. Eh, tähän ei puuttua sen kuvin, mutta näyttää siltä, kuin meillä olisi väärä tapa lähestyä asiaa siinä mielessä, että jos nuoremmat ihmiset, jotka tahtomattaan ovat osa-aikatyössä – Ehkä pitäisikö olla niin, että iäkkäämmillä ihmisillä olisi tuollainen mahdollisuus, mahdollisuus olla osapaikat, osa-aikatyössä ja nuoremmat olisivat niitä, jotka kenties <clears throat> olisivat eh, kokopäiväisesti työssä. En tiedä, miten tätä voitaisiin eh, kääntää tätä tilannetta, mutta tämä on asioita voitaisiin tarkastella. Minusta on sellainen tunne, että kun ihmiset tulevat tiettyyn ikään, 60 ja vähän yli, niin että silloin eläkkeelle siitä olisi on jotakin automaattista. Näin ei ole kaikkialla, mutta tämä on tällainen yleinen näkemys. Ja jotenkin meidän pitäisi muuttaa tätä, ei vain sanomalla ihmisille, että nyt on jatkettava työtä, työsäntekoa, kunnes olet 67, 68 tai 69, vaan että luodaan järjestelmiä, jotka mahdollistavat ihmisille hiukan helpottaa työskentelyä, vähentää työskentelyä, mutta tehdä se sellaiseksi, että se ei muutu ongelmaksi, rasitteeksi ihmisille, vaan että kysymys on yleisestä vastuusta, joka meillä kaikilla on. Ja lopuksi viimeinen kommentti on myös tärkeä. Maahanmuuton vaikutus. Kenties haluatte kommentoida sitä, kun se on siis jo esitetty tämä kysymys. Ja kiitoksia. Thank you, Anna. Uh, Kiitos. Ja sitten vielä kollega Kaufman, te voitte päättää, kenet haluatte tässä nyt ikään kuin huomioida. Um, Oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista kommenteista. No Jörg voi sitten tätä maahanmuuttokysymystä käsitellä, mutta asia on käsitelty itse kirjallisessa tekstissämme niin te viittasitte siihen, että työllisyysaste vanhempien keskuudessa oli jo ennen kriisiä al- suht alhaisella tasolla, mutta mielestäni tilanne on parantunut, sillä vuonna 2006 ikäihmisten työllisyysaste oli 43 prosenttia ja nyt on päästy 55 prosenttiin, joten suuntaus on positiivinen, eli että vanhemmat ihmiset ovat enenevässä määrin työmarkkinoilla mukana, mutta tämän suuntauksen pitää pysyä vakana. Ja olen kanssani samaa mieltä sen suhteen, että työn muodolla on merkityksensä jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet ja muut ovat tässä vetovastuussa. Me emme voi puuttua siihen, että kuinka monta tuntia vanhempien ihmisten pitäisi työskennellä suhteessa nuorempiin, mutta hyvinkin mahdollista, että jossain vaiheessa käytettäisiin tätä tuntimittariakin ja mitä sitten tulee elinikäisen oppimisen, kuten Jörg totesi, niin tuottavuuden on kasvattava nuorten osalta, mutta olen vakuuttunut, että sen pitäisi koskettaa kaikkia kriteerinä. Eli jos elinikäistä oppimista perään kuulutetaan, niin kaikkien tuottavuus paranee ja se helpottaa tilannetta suhteessa siihen lähestymistapaan, että keskityttäisiin vain ainoastaan nuorten tuottavuuden lisäämiseen. Eli meidän on toimittava kaikilla rintamilla. Ja sitten ihan lyhyesti vielä tähän työaikakysymykseen. Ainakin sen verran olemme havainneet, että olemme nyt työttömyyslukemien osalta vuoden 2008 tasolla, mutta ei työtuntien osalta. Eli työllisten määrä on parantunut, mutta tietenkin työtuntien määrälläkin on keskeinen merkityksensä. Tässä pitää ottaa huomioon sekä työaika että saatu palkka ja kyllä näitä työtuntejakin jollakin tavalla täytyy huomioida. Ja komissio on täysin samoilla linjoilla sen suhteen, mitä sanoitte sen siitä, ettei meidän tulisi osoitella ketään syyttävällä sormella, vaan me yritämme vain tarkastella tätä nuorten roolia, mutta se ei tarkoita sitä, että me tässä lähtisimme syyttelemään vanhempia työntekijöitä. Me haluamme vain helpottaa nuorten elämää ja pohtia, että mitä poliittisia toimenpiteitä tässä edellyttää. Ja sitten tämä maahanmuuttokysymys. Aikaisemmassa kertomuksessa oli omistettu yksi luku tälle asialle, riippuen siitä, että mitä sukupuolta edustaa, Mm, mitä taitoja on ja niin poispäin tätä asiaa käsiteltiin. Eli hyvinkin tarkkaan seurasimme tilannetta. Ja mitä tulee taas eurooppalaisen ohjausjaksoon, niin tähän keskitymme maakohtaisissa raporteissa, eli yritämme varmistaa, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset saavat paremmat mahdollisuudet osallistua työmarkkinoiden toimintaan. Ja mielestäni järjestelmä toimii jo lastenhoidon puolella ja liikkuvuudenkin osalta näin on. Ja tekemämme simulaatiot osoittavat sen, ehkä Jörg voisi sitä kertoa vielä enemmän. Niissä tarkastellaan sitä, että mitä voisimme tehdä, jotta työllisten määrä kasvaa myöskin maahanmuuttajia aktivoimalla. Ennen kuin annan puheenvuoron Jörgille, niin toteasin vielä sen verran, että tämä sanoma ei tarkoita sitä, että jokaisen pitäisi tehdä työtä vuoden pidempään. Kyse on vain simulaatiosta, että mitä tapahtuisi, jos kaikki työskentelisivät vuoden pidempään. Me tiedämme, että joissakin jäsenvaltioissa on päästy pidemmälle, toisilla on vielä kuromisen varaa, mutta se, että mikä se on se ratkaisu, niin sitä pitää sitten tarkastella tuonempana. Briefly ja lyhyesti Barbara mainitsikin, että me sivusimme maahanmuuttokysymystä kertomuksessa olettamuksien pohjalta. Siitä voidaan päätellä, että jos maahanmuuttoa lisätään jopa kaksinkertaiseksi, 2025 asti, kymmenen vuoden päähän, niin tilanne lievenisi keskipitkällä aikavälillä. Paineet helpottuisivat tuottavuudessa, mutta ei se häviäisi kokonaan. Tuottavuuspaineet ovat jatkuvia tulevina vuosina. Haluaisinkin tässä näyttää teille kun eläkkeiden leikkaamisesta puhuin, niin tällä dialla on ikään kuin läpinäkymätön käsi, joka vielä eläkkeistä. Tässä ei ollut mukana laajempaa maahanmuuttoa huomioitu tai että eläkeikää lykätään. Tällä halutaan vain osoittaa, että tarvitaan monia aloitteita jotta saadaan kasvua aikaan ja saadaan tasapainoiset eläkejärjestelmät aikaan. Se ei pelkkään tuottavuuteen voi perustua maahanmuutto, hedelmällisyys, hedelmällisyysaste on esillä myös siellä. Ja tästä aika paljon erilaisia mallisimulaatioita tehty, miten se valtiossa on vireillä työllistettävyyteen, työn kustannuksiin, aktivointiin keskittyen. Kiitoksia kovasti. Okay. Uh, well, thank... Hyvä. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olitte täällä näin pitkään ja otitte esille uusia kysymyksiä, joita meidän on tulevina vuosina käsiteltävä. Tulkit ovat piakkoin täältä poistumassa, joten Siksipä me päätämmekin kokouksemme tähän, mutta vielä kerran toistaisin sen verran, että meitä todellakin kiinnostaisi saada kaikki nämä käyttämänne materiaalin musta valkoiselle, jotta se voitaisiin jakaa niille, jotka eivät päässeet paikalle. Näin hekin voisivat perehtyä asiaan. Palaamme asiaan Tämähän on työllisyys- ja sosiaalia asioita käsittelevä valiokunta, joten meidän on paneuduttava tulevaisuuteen, niin kuin te olette tehneet. Kiitokset siitä. Kiitokset äh, Barbara, Alessia ja Jörg. Ja me todellakin jäämme odottelemaan nyt tätä materiaalia, jotta me voimme jakaa sitä sitten kaikille muillekin. Seuraava kokous järjestetään 4. joulukuuta iltapäivällä kello 3-18.30 välisenä aikana. Thank you.